Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Ensin hyväksymme esityslistan. Jos vastalauseita ei ole, niin voimme hyväksyä sen ilman muutoksia. Sitten meillä on yhteinen kuuleminen Agrin kanssa uusista kasvatusmenetelmistä 17. toukokuuta äh, kello 10. Tässä äh, käsitellään mm. kasvatustekniikkaa, jotka liittyvät äh, bioteknologian ja molekulaaribiologian edistyksiin ja odotetaan tuomioistuimen päätöstä toukokuussa 2018 pitäisikö erilaisia torjunta-aineille resistentejä rypsisiemeniä, pitäisikö niiden, niiden käsitellä GMO-hyväksyntämenettelyn kautta. Ja kaikki Envin jäsenet ovat tietenkin kutsuttuja tähän kuulemistilaisuuteen. Sitten meillä on työryhmä terveysjärjestelmien kestävyydestä. Terveyden työryhmä järjestää tämän. Yhteispuheenjohtaja Soledan Cabezon ja Aluas Peterle. Se järjestetään 15. toukokuuta kello 10 kello 12 ja teidät on kaikki kutsuttu sinne. Sitten seitsemäs päivä kesäkuuta suunniteltu iltapäivän kokous, niin sitä ei järjestetä. Aamukokous järjestetään kuten suunniteltua. Tänään meillä on tulkkaus 20, 20 kielelle ja asiakirjat löydätte verkosta. Kokous myös lähetetään suoratoistona. Koordinoidon, koordinaattoreiden hyväksyn, hyväksymättä päätökset on lähetetty teille. Jos kukaan ei vastusta niitä, niin ne voidaan hyväksyä. Ja sitten meillä on pöytäkirjat kokoukselta 24.25. tammikuuta ja 12. maaliskuuta. Ja jos niihin ei ole vastalauseita, niin ne sekin on hyväksytty. Toinen kolmikantaneuvottelu äh, lannoiteainetuotteista äh, järjestettiin 11. huhtikuuta ja silloin käsiteltiin kadmium raja-arvoja ja lisäaineita, sivutuotteita. Mitä tulee sivutuotteisiin, niin puheenjohtajavaltion kompromissiehdotuksesta keskusteltiin ja päästiin yhteisymmärrykseen, että tästä keskustellaan lisää teknisellä tasolla. Lisäksi tehtiin useita teknisiä muutoksia artikloihin ja niistä eh, päästiin väliaikaisesti yhteisymmärrykseen ja seuraava trilogi on suunnitteilla 23. päivä toukokuuta. Sitten eläinlääkintätuotteet. Tässä esittelijänä on François Crostet. Neljäs epävirallinen keskustelu järjestettiin 19. huhtikuuta ja tässä kolmikantakeskustelussa käsiteltiin niitä poliittisia kysymyksiä, jotka liittyivät ympäristömääräyksiin, jotka esiteltiin parlamentin tarkistuksissa – ja toimielimet kävivät laajoja keskusteluja ja pohtivat kompromissitekstejä, vaikka kaikki kävivät, olivat rakentavassa yhteistyössä, niin keskustelut pysähtyivät liittyen ympäristöriskinarviointiin tuotteille, jotka hyväksyttiin ennen 20. kesäkuuta, eh, heinäkuuta 2000 ja ympäristöviraston mahdollisuus varmistaa, että kolmansien maiden tuottajat noudattavat unionin lainsäädäntöä. Parlamentti ja neuvosto sopivat siirtävänsä jäljelle jäävät kysymykset tekniselle tasolle ja tarkastelevat asioita uudelleen viidennessä trilogissa 17. toukokuuta. Ensimmäinen asia, jota käsittelemme tänä aamuna, on työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen muuntogeeninen sokerijuurikas H71. Eli aluksi annan puheenvuoron yhteisesittelijöille ja sen jälkeen muut kiinnostuneet voivat esittää puheenvuoroja lopuksi komissio. Ensimmäinen puhuja on edustaja Stas, olkaa hyvä. Kiitokset äh, puheenjohtaja, arvoisat kollegat, äh, parhaat komission edustajat. Todella muutama kollega eri poliittisista ryhmistä on äh, esittänyt vastalauseen, joka liittyy tällä kertaa erääseen sokerijuurikkaaseen, joka on nimeltään H71 ja tämän luvan pidentäminen mm, Kyse on siis muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta ja tämä on ikään kuin vähän niin kuin rituaalinen... Niin, just a second, yeah. the English translation. Pieni hetki. Englannin kielen tulkkauksessa on nyt joku ongelma. Se tulee eri kielellä kuulokkeistani. Voisitteko tarkistaa tämän? Nytkö se toimii? Hyvä. Can you start again? Voisitteko aloittaa uudelleen? Totta kai puheenjohtaja, voin aloittaa uudelleen. Tällaista sattuu, ei se mitään. Eli kyse on siis äh, vastalauseesta, jonka äh, kollegojen kanssa yhdessä tänään teemme. Mukana on monta poliittista ryhmää ja kyse on muuntogeenisen sokerijuurikkaan H71 Äh, luvan uudistamisesta. Mm, sokeri, siirappi, näitä tästä äh, sokerijuurikkaasta tehdään, mutta myös äh, sitten eläinä rehua. Tätä käytetään myös eläinrehun eri muodoissaan. Kyse on todella nyt siis markkinoille saattamisesta tai joissain tapauksissa myös tietyillä alueilla tämän sokerijuurikkaan viljelyn luvallisuudesta. Ja meidän perustelumme löytyvät tietenkin tästä päätöslausumaesityksestä. Tänään puoli neljältä iltapäivällä toimitetaan äänestys. Me nimittäin tiedämme, että jotta markkinoille voidaan sallia muuntogeeninen tuote, onpa kyse sitten viljelystä taikka markkinoille päästämisestä muuten, niin meillä täytyy olla vaikutusarvio ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen. No EFSA on antanut myönteisen luvan tai myönteiset kommentit jo 2006 kun lupa alun perin annettiin ja nyt 2017, kun lupa on tarkoitus uusia. Kuitenkin, äh, vaikka EFSA on ollut myönteinen, niin monista jäsenvaltioista on tullut äh, kielteisiä huomioita kuulemis prosessin aikana EFSA, eli elintarviketurvallisuusviranomainen, niin 2006 kuin 2017kin on äh, julkisessa äh, kuulemisessa kuullut eri jäsenvaltioita ja äh, muun muassa tämän sokerijuurikkaan juuria, joita on käytetty eläinrehuna. Tämä on aiheuttanut huolta tietyille jäsenvaltioille. Katsotaan, että EFSAn tutkimus ei ole edustava ja joukko jäsenvaltioita sanoo, että ei ole kylliksi tieteellisiä todisteita siitä, että tämä proteiini hajoaisi vaikuttamatta kielteisesti ihmiseen. Esimerkiksi tietyissä kokeissa on havaittu allergioita, allergian syntymistä, ja että tämä proteiini ei ole varmasti ää, sallittava siinä mielessä, että se saattaa olla vahingollinen. Mm, tähän liittyvät myös fosfori- ja magnesiumtasot. Tiedämme myös, että tämä sokerijuurikas on vastustuskykyinen glyfosaatille, eli glyfosaattitasot, joita joudutaan käyttämään, voivat johtaa siihen, että että jäänteet, joita tähän näihin sokerijuurikkaisiin jää, ovat sallittua korkeammat. Tämän lisäksi voidaan todeta, että juurikaskasveissa glyfosaatin käyttö on jäämien suhteen huolestuttava asia ylipäätään ja asia, jota tulisi tarkastella, jota tulisi tutkia tulisi tarkastella sitä, mitenkä, minkälaiset glyfosaattijäämätasot ja ylipäätään torjunta ää, käyttäytyvät ju- juurikkaissa. EFSA ei itse asiassa tässä tutkimuksessaan tarkastelussaan ole lainkaan huomioinut glyfosaattijäämiä. No niin, ylipäätään koko glyfosaattikeskusteluhan on käyty, mutta tässä ehkä ennen kaikkea kiinnitettiin huomiota tässä keskustelussa glyfosaatista sen syöpää mahdollisesti aiheuttavaan vaikutukseen, mutta glyfosaatilla saattaa olla pitkän aikavälin muitakin toksisia vaikutuksia esimerkiksi vesieliöihin, taikka biodiversiteettiin, ekosysteemiin, ylipäätään kaikkia näitä vaikutuksia tulisi tarkastella jo ihan pelkästään torjunta-aine asetuksen artiklan 4 määräysten mukaisesti. No niin, tämä sokerijuurikas on 71 ja sen käyttö voi myös johtaa siihen, että kolmansissa maissa sadot kasvavat. No me Euroopan unionissa meidän on oltava vastuullisia, meidän on oltava vastuullisia biodiversiteetin suojelemisessa suojelemisessa. Eli me emme saa myöskään toimia niin, että ympäristö vahingoittuu kolmansissa maissa. Meidän on oltava vastuullisia, meidän on oltava johdonmukaisia luonnollisesti myös omassa toiminnassamme ja politiikassamme. Ja näin ollen tämän kaltaisten tuotteiden markkinoille päästäminen, joita mahdollisesti sitten viljellään muissa maissa ja jotka saattavat vahingoittaa näiden kolmansien maiden ympäristöä, eläinterveyttä ja myös ihmisten terveyttä, niin tässä meillä on kyllä vastuu, jos päästämme näitä tuotteita markkinoille muualta viljeltyinä. Katsomme, että komissio on tässä myös ylittänyt toimivaltansa. Komissio on nimittäin tehnyt sellaisen ehdotuksen, joka ei ole EU-lainsäädännön mukainen. Me olemme painokkaasti eh, vaatineet, tai vaadimme tässä painokkaasti, että komissio vetää ehdotuksensa takaisin ja että se pysäyttää lopettaa tällaisten pyyntöjen esittämisen ainakin nyt siihen asti, että lainsäädäntöä sopeutetaan, uudistetaan komission puheenjohtaja Juncker heinäkuussa 2014 lupasi, että muutogeenisten kasvien ja tuotteiden lainsäädäntöä demokratisoidaan. Ylipäätään mehän tiedämme, että että eh, neuvosto näissä asioissa toimii hitaasti ja osittain myös Euroopan parlamentin ylitse on kävelty. Joten eh, jos nyt sitten tätä päätöksentekoprosessia on tarkoitus eh, kaiken muun lisäksi vielä demokratisoida, mitä toki vaadimme, niin siinä tapauksessa komission on vedettävä tämä ehdotuksensa takaisin. Parlamentti Eh, ei sitä voi tällaisenaan mielestämme hyväksyä ja meidän on saatava aikaan todellinen aito mm, demokraattinen päätöksentekoprosessi hyvin tietäen, että eh, pysyvä komitea, joka käsittelee elintarvikkeita, eh, on näissä asioissa pattitilanteessa siinä mielessä, että se ei pysty antamaan päätöstä puolesta eikä vastaan, koska enemmistösuhteet ovat sellaiset. Ja todella siis kahden kolmasosan enemmistö mielestäni tarvitaan. Ja tässä välitetään nyt komissiolle sellainen poliittinen viesti, että ei voi perustella näitä asioita vain muotoseikoilla, vaan täytyy ottaa huomioon myös demokraattinen prosessi ja komissio, itse asiassa tilastotietojen mukaisesti siis juuri tämä nykyinen komissio on hyväksynyt enemmän muuntogeenisiä tuotteita kuin Barroson ja Prodin kolme komissiota yhteensä. Ja tässä puheenjohtaja nämä perustelut. Toivon, että, että perustelut tulivat kaikille selväksi. Kiitos paljon. Thank you very much. No. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Balasin nimissä edustaja Kadenbach. Sydämelliset kiitokset. Minä pyydän anteeksi Jon Balasin puolesta. Hän ei valitettavasti tänään pääse paikalle. Hänen nimissään haluaisin eh, kertoa SNT-ryhmän kannan. Me tuemme kaikkea sitä, mitä kollega Bart Staes juuri eh, sanoi. Me myöskin pidämme tätä eh, parlamentin mm, parlamentin ohittamisena, jos tehdään tällaisia mm, lupapyyntöjä. Niin kauan kuin ei ole lainsäädäntöä tällä alalla, niin ei ole enää lupamenettelyä. Tämä on se, mistä on sovittu äh, valiokuntana. Me olemme tähän mennessä ihan selvästi puoltaneet kantamme suurella enemmistöllä aina nämä luvat hylänneet ja tämän enemmistön aina myös täysistunnossa saanut, joten äh, meidän pitäisi todella pitää kiinni näistä äh, lupauksista ja mennä läpi demokraattinen prosessi, joka enemmistö voi kantaa, ja tällä hetkellä tilanne ei ole se. Kiitoksia. Kiitos. Minulla ei ole muita yhteisesittelijöitä. sitten muut jäsenet. Ensin edustaja Fjellner. Mr. Uh, Kiitos puheenjohtaja. No niin, jälleen kerran. Onneksi tämä Äh, vastustus, joita on jo tässä yli 2000 käsitelty, on todennäköisesti vain ajan haaskaamista. Toki me tiedämme, mikä tämä menettely on, ja nyt se sitten jälleen kerran taas käydään lävitse. Nyt kuulimme siis sokerijuurikkaasta, josta EFSA, se tieteellinen elin, joka arvioi meille näitä seikkoja, on ottanut kantaan tähän jo vuonna 2006 ja toisen kerran vielä vuonna 2007. Niin kuin tiedämme, EFSAn GMO-paneeli totesi, että tuote on turvallinen, yhtä turvallinen kuin perinteinen vastineensa, kun ajatellaan terveyttä ja ympäristöä. Komissio ei ole ylittänyt mandaattiaan, kuulin eh, edustaja Stasin näin väittämään, mutta en ole kuullut yhtäkään perustetta tämän väitteen tueksi. Komissio päinvastoin on noudattanut kirjaimellisesti lainsäädäntöä, jonka me olemme tässä parlamentissa hyväksyneet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Jos nyt muistan oikein, niin tämä lainsäädäntöhän hyväksyttiin neuvostossa silloin, kun meillä oli eniten vihreitä edustavia ympäristöministeriä. No, nyt on tehty siis juuri niin kuin lainsäädännössä vaaditaan tehtävän. EFSAn tai neuvoston kannanotoilla ei näytä olevan mitään merkitystä, koska tässä valiokunnassa on sellainen enemmistö, joka ei kerta kaikkiaan halua muuntogeenisiä tuotteita markkinoille. Sen takia meillä on pitkä luettelo virheellisiä väitteitä näistä tuotteista. Esimerkiksi se, että glyfosiitille vastustuskykyiset tuotteet eh, johtaisivat siihen, että glyfosaattia on sitten pakko käyttää. Minä en sanoisi näin, vaan totean, että nämä ovat glyfosaatille vastustuskykyisiä. Mutta kyllähän meillä on tälle, tälle tietyt hyväksytyt rajat. Ei nyt tehdä tästä glyfosaattikeskustelua, Glyfosaatti on kuitenkin laillinen hyväksytty tuote tänäkin päivänä. Kenties voisi hieman provosoida ja tykkäänkin aina välillä provosoida. Sanoisin, että on aika imperialistinen väite todeta, että on vastuutonta ostaa näitä tuotteita silloin, kun niitä tuotetaan kolmansissa maissa ja sitten sanoa, että, että meillähän on vastuumme. Toki meillä on vastuu verrattuna kolmansiin maihin, mutta ei meillä ole oikeutta säätää lakia siitä, miten kolmansissa maissa näitä tuotteita tuotetaan. No sitten kulutuspuoli. Jos tuotteita eivät halua näitä tuotteita tuottaa, niin he eivät sitten tuota. Mutta täällä me olemme hyväksyneet glyfosaatin ja sitten todetaan, että no, jos me toimimme nyt näin, niin kenties sitten tämä vaikuttaa kolmansiin maihinkin samaan suuntaan. Tämä on hieman imperialistista lähestymistapaa. Olen täysin päinvastaisella kannalla kuin tässä vastustuksessa. EFSA on nyt tehnyt sille määrätyn työn, komissiokin tekee niin kuin olemme sieltä halunneet, olemme, olemme halunneet sen toimivan, ja neuvosto ei nyt välttämättä aivan toimi juuri niin kuin sen pitäisi tehdä. Kuitenkin tässä aiheessa kommentit neuvoston toiminnasta ovat hieman erilaisia kuin yleensä. Eli neuvosto äh, ei olisi antanut tästä kannanottoa, mutta yleensä sitten on kerrottu myös, miten äänestys sujui, mitkä olivat äänestystulokset. Miksi tässä tapauksessa äänestystuloksia ei ole äh, avattu ja selitetty? 0,41 prosenttia vaadittiin vielä määräenemmistön saavuttamisen. 11 jäsenvaltiota äänesti puolesta, 54,59 prosenttia jäsenvaltioista. Eli tällä kertaa nämä numerot eivät niin sopineet tähän argumenttiin, siksi niitä ei esitetty. Me toteutamme politiikkaa tiedepohjalta jos näin ei olisi, niin sitten lainsäädäntö olisi sattumanvaraista. Jotkut ihmiset eivät pidä muuntokielisistä tuotteista, mutta ei se ole peruste toimia epätieteellisesti. Me olemme ottaneet käyttöön tieteellisiä organisaatioita ja elimiä, jotka tarjoavat meille kannanottoja ei tämä tarkoita sitä, että käännyn oman asiantuntijani puoleen, joka sitten ottaa erilaisen kannan kuin mm, yhdessä määrittelemämme elimet vastuullista parlamentissa on toimia niin, että hylkäämme tämän vastalauseen jälleen kerran. Miljoon. Kiitoksia. Edustaja Miljoon. Kiitos puheenjohtaja. No, edellinen puhuja erätti minunkin puhehaluni, vaikka Karin Kaadenbach ja Bart Stas tässä jo esittivät kaikki perustelut sille, että SET ja vihreät tätä vastustusta tukevat. Pari seikkaa ehkä kuitenkin eh, lisäisin tai niitä tarkastelisin tässä vielä. Kun puhutaan eh, glyfosaattivastustuskyvystä, niin eh, me olemme todella tarkastelleet tiukasti sitä, että EFSAn työ on tieteellistä, mutta eikä siinä mitään mutta kun tätä glyfosaattia käytetään ennen kuin juurekkaat istutetaan, eli pellosta, pel, pelto ikään kuin puhdistetaan glyfosaatilla ja sitten eh, juurikaat istutetaan. Ja jos meillä on glyfosaatille eh, vasta vastustuskykyisiä sokerijuurikkaita. Voimme olla ihan varmoja siitä, että glyfosaattia käytetään jatkossakin. Ja tämä perustelu Saksassa on noussut esiin usein, että maaperä tulee valmistaa äh, viljelyä varten ennalta, mutta että glyfosaattia ei käytettäisi tämän jälkeen. Mutta on täysin ilmeistä, että jatkossa toimitaan ihan samoin. Jos meillä nyt on sitten näitä glyfosaatille vastustuskykyisiä sokerijuurikkaita ja vaikutus biodiversiteettiin on erittäin suuri ja tämäkin on ihan tieteellisesti todistettu tosiasia ja nämä, näitä vaikutuksia me aina valittelemme täällä, kun puhutaan YMPn uudistuksesta, kun puhutaan Envissä ylipäätään. Jos haluamme tehdä asialle jotain, niin kyllä meidän täytyy sitten pohtia sitä, että mitenkä nämä hyvin vaikuttavat torjunta-aineet, kaiken kaikkiaan vaikuttavat biodiversiteettiin. Sitten vielä sananen jäsenvaltioiden tekemistä päätöksistä. No niin, ne ovat kyllä tätä taas kiertäneet kuin kissa kumma puuroa ja pelanneet pingistä. Eli no niin, komissio voi tehdä päätöksen, vaiko jäsenvaltiot, mutta me vaadimme tässä, että jäsenvaltiot näyttävät korttinsa ja sitten äänestys äh, toteutetaan tuossa äh, vastuullisessa komiteassa eikä vasta sitten vetomuskomiteassa. Ja tätäkin perustelua minä tässä kyllä korostaisin. Kiitos. Thank you very much. Adam... Kiitos oikein paljon. Onko muita jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron? Herra Vieka. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja bardzo krótko. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. alusta saakka, siitä lähtien kun olen tämän valiokunnan jäseneksi tullut, niin olemme käsitelleet oikeastaan kahta kiistakysymystä. Ensinnäkin GMOt elintarvikkeissa, ruuissamme. Tämä on aina aiheuttanut meille päävaivaa. En usko, että olemme jakautuneita tässä asiassa, vaan suurin osa vastustaa GMOita. Pieni poikkeuksin toki. Toinen toistuva ongelmakohta valiokunnassamme on glyfosaatti. Tilannehan on sellainen, että meillä on yksi suuri yritys, joka toimii bioteknologian alalla ja se tuottaa juuri tätä voimakasta pestisidiä. Sehän toimii tehokkaasti monien kasvien kohdalla. Ja sitten on vielä tämä geenimuunneltu soija, papu ja muut kasvit, niin kuin nyt tämäkin sokerijuurikas, jossa tuotteen teho on paljon heikompi. Me tiedämme, että glyfosaatti on ongelma. Se aiheuttaa muun muassa syöpää. Se myös kertyy maaperään joka on ongelmallista. Meillä ei ole kovinkaan paljon tieteellistä näyttöä siitä, että glyfosaatti kertyisi ja pysyisi esimerkiksi kasvien juurissa, juuristossa. Mutta päätämmepä tässä mielessä suuntaan tai toiseen, niin se kuitenkin vaikuttaa järjestelmiimme. Onneksi meillä on elin, joka vastaa äh, tällaisten tuotteiden markkinoille pääsystä. Nyt kuitenkin tarvitaan vielä kahdeksan kuukautta ennen kuin saamme lopullisen kannan kyseisestä komiteasta. Euroopan parlamentin ECR-ryhmä on päättänyt, että äänestämme tämän ehdotuksen puolesta. Meillä on liian monia kysymysmerkkejä näissä ympäristö- kysymyksissä. Ja kansanterveyskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Kiitoksia. Sitten edustaja schreier Pirik. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, Minun kannalta ole tarkoitus käyttää puheenvuoroa, mutta käytänpä kuitenkin. Jo vuosia olemme tästä aiheesta puhuneet. EFSA hyväksyy, komissio hyväksyy, ja sekin asia on kyllä ihan ilmeinen, että kyllä meidän täytyy voida elintarvikkeita viljellä ja tuottaa. Eh, ihmiset tarvitsevat ruokaa ja maanviljelijät, yrittäjät todella etsivät parhaita mahdollisia käytänteitä tämän eh, ruoan tuottamisessa. Ja EFSA on meidän tieteellinen toimielimemme ja meidän on siihen luotettava. Ja kun nyt sitten ajatellaan äh, yrittäjiä, me ajattelemme muitakin äh, aineita, joita käytetään ja torjunta-aineita, ja ne eivät sitten ole saaneet esimerkiksi lupaa. Eli kyllähän nyt täytyy voida huolehtia siitä, että meillä on elintarviketuotantoa ylipäätään. Minä olen täysin samaa mieltä edustaja Fjellnerin kanssa. Eh, siis ihmiset vaativat meiltä ruokaa lautasille. Thank you. No. Kiitoksia. Sitten komission puolesta Rova Brushi. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos arvoisat jäsenet kommenteistanne. Jälleen kerran hyvin huolella ja kunnioituksella kuuntelimme kaikkia kommentteja vaikka olemmekin tässä valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä ja menettelytavassa. Mennään ensin sisältöön. Tässä on kyse tuotteen uudistamisesta, joka tuotetaan GMO-sokerijuurikkaasta. Se ei siis sisällä GMOita. Se on, sillä on annettu lupa ruo- elintarvike- ja rehutarkoitukseen. Se on sitten merkitty ja siksipä viljelijät ja kuluttajat voivat valita tuotteita, joihin on merkitty tämä GMO-sisältö tai sitten tuotteita, joissa ei ole GMOita. On totta, että joskus viljelijät jollain aloilla tuovat näitä tuotteita, koska todennäköisesti he tarvitsevat niitä. Joten alan toimijat voivat päättää äh, olla käyttämättä näitä tuotteita, mutta jotkut jatkavat näiden tuotteiden käyttöä, koska he todennäköisesti pitävät niitä sopivina. Viranomaisten tehtävä varmistaa, että kun tällaisia tuotteita tuodaan, niin että ne ovat turvallisia. Siksi meillä on tämä sääntelyjärjestelmä. Sitten tämä glyfosaattikysymys. Kuten jo aikaisemmin sanoimme, äh, näitä jäämän enimmäismäärä pitoisuuksia asetetaan kaikille tuotteille. Tuotettiin niitä sitten EU-ssa tai tuotiinko tai sitten niitä tuodaan EU-hun. Ja näitä enimmäisjäämäpitoisuuksia on myös GMOille, ja kun tuotteet tuotetaan, niin niihin pitää merkitä, ja niiden pitää kunnioittaa näitä enimmäisjäämäpitoisuuksia jotka määritellään torjunta-aine lainsäädännössä. Joten emme ymmärrä, miksi tässä pitäisi olla kyse elintarviketurvallisuudesta tai rehujen turvallisuudesta, vaan me varmistamme turvallisuuden ja kuluttajat, jotka ostavat näitä tuotteita, voivat valita, haluavatko he näitä tuotteita ostaa, koska ne on merkitty. Sama koskee viljelijöitä. Kun on kyse menettelytavasta, voin vain toistaa, että olemme seuranneet kaikkia menettelytavan vaiheita. E, eli EFSA on tehnyt kattavan riskinarvioinnin ja lisäksi on julkinen kuuleminen ja EFSA on tietenkin kommentoinut kaikkia julkisen kuulemisen kommentteja ja kaikki tämä tieto on julkisesti saatavilla. Ja tässä kuulemisessa on kuultu sekä jäsenvaltioita että suurta yleisöä. Me jätimme tämän ehdotuksen äh, ja äh, kantaa ei saatu, vaikka lähellä oltiin määräenemmistöä. Komission on seurattava komitologiamenettelyä ja äh, esitettävä tämä ehdotus vetoomuskomitealle, joka kokoontuu sattumalta tänään. Sitten luonnon monimuotoisuuskysymys. Meidän on hyväksyttävä se, että kolmannet maat ovat suvereneja, jotkut niistä ovat biodiversiteettiyleissopimuksen jäseniä ja se, että hyväksytäänkö GMO-ehdotus tai ei, niin sen ei pitäisi olla tapa sanoa kolmansille maille, että ne eivät luon, kunnioita luontoaan. Ne ovat vastuussa velvoitteistaan yleissopimuksen mukaan ja muiden sopimusten mukaan, eikä tuotteen luvan antamisen kautta voida opettaa kolmatta maata toimimaan toisin. Tietenkin olen myös kuullut tästä demokraattisesta vajeesta, josta jotkut teistä puhuivat. Se perustuu siihen, että useat jäsenvaltiot äänestävät vastaan tai tyhjä, vaikka viljelijä yhteisö noissa maissa tuo äh, tuota tuotetta maahan. Tässä näemme tämän äh, demokratiavajeen. Jos jotkut jäsenvaltiot kieltäytyvät äänestämästä puolesta tai äänestävät tyhjää, niin silloin ongelma piilee kansallisella tasolla ja äh, se mahdollisuus, jonka jäsenvaltioille olemme antaneet ehdotuksessamme, että ne eh, kieltäytyvät tuomasta näitä tuotteita, niin se pitäisi heijastua kansallisella tasolla. Ja siksi tämä on vastaus demokratiavajeeseen, joihin joidenkin kansalaisten mielestä on olemassa. Neuvosto ei ole hylännyt tätä ehdotusta, se on vielä neuvoston käsittelyssä, mutta valitettavasti tämä parlamentti on sen hylännyt. Sitten tämä ehdotus, että hyväksytä GMOita ennen kuin komitologiaehdotus on muutettu, on hyvin vaikea seurata tätä vaatimusta, koska se tarkoittaa sitä, että heti kun komissio tekee ehdotuksen olemassa olevan lainsäädännön muuttamiseksi, niin silloin olemassa oleva lainsäädäntö ei enää ole voimassa. Tämä antaisi komissiolle sellaista toimivaltaa, joka oikeastaan on parlamentin ja neuvoston käsissä. Eli eh, kunnes tämä ehdotus on parlamentin ja neuvoston hyväksymä, niin meidän täytyy silloin panna täytäntöön tätä eh, olemassa olevaa lainsäädäntöä. Siksi emme voi vetää pois tätä eh, päätösluonnosta perustuen EFSAn näkemykseen ja menettelysääntöihin – Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että me emme ole ylittäneet valtuuksiamme lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja tietenkin tulemme mielellämme tänne ja kuulemme teidän kommenttejanne, mutta varmasti ymmärrätte, että me olemme noudattaneet lainsäädäntöä, että me olemme noudattaneet menettelytapoja ja sitä, mitä lainsäädännössä sanotaan ja toivottavasti tämä selityksemme vastaa teidän huolenaiheisiinne. Ainakin toivon niin. Kiitoksia. Kiitos kaikille siitä, että keskustelimme tästä aiheesta. Me äänestämme siitä tänään iltapäivällä. Seuraava on työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause. erilaisten aineiden jäämien enimmäismäärän hyväksyminen tietyissä tuotteissa ja niiden pinnalla. Teillä on tämä aineellista tässä edessä, en nyt lue niitä ääneen. Tässä on kyse päätöslauselma esityksestä ja esittelijänä on Sylvie Godin, joka on täällä paikalla. Teillä on puheenvuoro. la Présidente, collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluan kiittää parlamentin yksiköitä, jotka mahdollistavat nopean käsittelyn. Komissio ehdottaa, että 17 aktiivisen ainaan, aineen ää, ää, määriä rajoitetaan. Tämä vastalauseen mukaisesti. Nyt ehdotetaan, että jäämättä 200 kertaistettaisiin ja kuusinkertaistettaisiin esimerkiksi Artisokan kohdalla. 2015 lokakuussa esitin vastalauseen Euroopan unionin luvan myöntämiselle silloin, kun kyse on sulfoksaflorista. Sitä voidaan verrata neonikotinoidiin. Tällä aineella on samankaltainen toimintatapa kuin ensimmäisen sukupolven neonikotinoineilla mehiläisiin. Silloin minua ei kuitenkaan kuunneltu ja vastalauseeni silloin hylättiin. 18 puol- puoltavaa ääntä ja kuusi äh, tyhjää ääntä. Eli kyse oli poliittisesta kannanotosta, joka kohdistui kansalliseen rintamaan, jota edustan. Ei otettu huomioon mehiläisten turva, äh, turvallisuutta, terveyttä, vaan tämä aine sitten sai luvan Euroopan unionissa. 27. marraskuuta Ranskassa äh, Nitsan tuomioistuin antoi päätöksen äh, ja käsitteli tulevien sukupolvien tilannetta. Äh, kyse oli kahdesta hyönteismyrkystä, jossa nimenomaan tämä aine on yhtenä osana. Tuomioistuin katsoi, että näillä tuotteilla on välitön vaara sekä kansanterveyden kannalta että myös mehiläisten terveyden kannalta. Sitten Ranskan kansalliskokous äänesti tarkistuksesta jossa pyydetään, että neonikottinoidien kieltoalaa laajennettaisiin myös tällaisiin kemiallisiin tuotteisiin, jos ne ei ole luokiteltu erityisesti tällaisiksi aineiksi, jotka kuitenkin toimivat samalla periaatteella. Nyt kansalaisyhteiskunta on siis lähtenyt liikkeelle, myös poliitikot ovat lähteneet liikkeelle ja tuomineet tämän äh, tuotteen, tämän aineen myrkyllisyyden mehiläisille varovaisuusperiaatteen nimissä emme voi hyväksyä sitä, että näitä enimmäisjäämäpitoisuuksia nostetaan e, e, esimerkiksi rypäleiden lehtien ja artisokan osalta. Me tiedämme, miten tärkeitä pölyttäjät ovat Euroopassa ja tarvitaan todellakin lainsäädäntöä, joka suojelee mehiläisiä. Meidän on toimittava innovatiivisesti, on löydettävä vaihtoehtoisia menetelmiä näille tuholaismyrkyille, jotka olisivat hyväksyttävämpiä. Me tarvitsemme pölyttäjiä, niiden määrä Euroopassa laskee ja tätä me emme voi hyväksyä. Ekosysteemin kannalta ne ovat aivan oleellisia ja niiden katoaminen aiheuttaa ihmiskunnalle peruuttamatonta haittaa. Hyvät kollegat, pyydän, että tuette tätä vastalausetta sekä kansanterveyden että mehiläisten terveyden puolesta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Onko meillä muita puhujia tästä aiheesta? Edustaja Fjellner. Thank you very much. And... Um, Kiitos. Nyt en ole Fjellner. Yritän olla äh, edustaja Julie Görling. Katsotaan, miten tässä onnistuu. Teen parhaani kuitenkin. Edustaja Göling ja sattumoisin minä itsekin ja koko EPP ehdottaa, että emme tue tätä päätöslausumaesitystä, tätä vastustusta ja esittelen tässä nyt edustaja Gölingin perustelut tälle. Ensinnäkin äh, pysyvä komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen äh, moninkertaista tätä korkeinta hyväksyttyä tiettyä jäämätasoa. Ja tässä on otettu huomioon kuluttajien terveyskansan terveys. Tässä vastustuksessa väitetään virheellisesti suboxafluorista muun muassa asioita. Ja aivan oikein todetaan se, että tämä kuuluu sulfoksimidi perheeseen tämä aine, mutta nämä aineet eivät suinkaan kuulu neonikotinoideihin, vaan ovat kemialliselta rakenteeltaan erilaisia ja kuuluvat eri ryhmään. Tässä väitetään, että EFSA ei ole luokitellut tai todetaan, että EFSA ei ole luokitellut tätä neonikotinoidiksi. Tämä todetaan kohdassa C, mutta sitten muut viittaukset e- esittävät telia kuitenkin tekee viitaten neonikotinoideihin, että ne vahingoittavat pölyttäjiä ja niiden toimintaa. Eli EFSA ei ole luokitellut tätä ainetta neonikotinoidiksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Sitten täällä viitataan tähän Nitsan hallintotuomioistuimen päätökseen. No se ei kyllä ole mitenkään olennainen EU-tason kysymys. Kun puhutaan näistä elintarvikkeista, joita varten on määritelty korkeimmat hyväksyttävät tasot, niin tässä viitataan ain, jäämätasot, niin tässä puhutaan ainoastaan ihmisille tarkoitetuista tuotteista, kuten esimerkiksi hunajasta. Ja tässä tapauksessa näillä jäämillä ei ole minkäännäköistä vaikutusta mehiläisten terveyteen, koska me puhumme ruoan elintarvikkeiden korkeimmista hyväksytyistä jäämistä. Mehiläisten terveys ja tilanne kuuluu 11.07.2009 asetuksen alaisuuteen. Silloin kyse on kasvinsuojeluaineiden minulle tuottamisesta saattamisesta koska tämä on uusi aine eikä välttämätön teollisuudelle, kuten esimerkiksi maataloudelle, niin tätä on vaikea ymmärtää, kun teollisuus tarvitsee innovatiivisia tuotteita, niin on aika absurdia väittää, että tätä ei tarvittaisi, että innovaatioita ei tarvittaisi. Lisäksi sitten, kun kappaleessa viisi puhutaan neonikotinoideista hyvin homogeenisena ryhmänä, niin edustaja Görlin katsoo, että niitä ei ryhmänä ole tule kieltää. On parempi, että meillä on nykyjärjestelmän mukainen päätöksenteko, jossa kaikkia näitä aineita käsitellään yksittäin niiden vaikutusten mukaan. Ja henkilökohtaisesti katson, että tämä tässä tapauksessa, kun kaksi pysyvää komiteaa, jotka arvioivat näitä aineita niin, niin sanommeko me sitten, että niiden, niiden työllä ei ole mitään merkitystä meille? Näinkö me sitten toimimme vakavasti ottaen, ottaen? Kyse on hyvin vakavista aiheista, niin kannattaisiko ehkä sitten luopua kaikista näistä pysyvistä komiteoista ja elintarviketurvallisuusvirastoista ja äärestetään täällä sitten siitä ja tästä ilman mitään neuvoa, koska tieteellinen neuvo ei näytä merkitsevän yhtään mitään tietyille jäsenille ja se on kyllä mielestäni hyvin surullista. Mr. Fjellner, now Mr. Poch. Kiitoksia, edustaja Fjellner, edustaja Poch. Yes, thank you. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tämän aineen hyväksynnästä. Tämän sulfoxaflorin hyväksyntä astui voimaan kolme vuotta sitten elokuussa ja EFSA oli sitä mieltä, että käytössä olevat tiedot olivat riittämättömät, jotta oltaisiin voitu sanoa, että tällä ei ole riskiä tarhamehiläisille. EFSA myös halusi, että, sanoi, että kattava arviointi aineen riskeistä tarhamehiläisille puuttui riskinvalvoja, PAF-komitea ja komissiolla niillä ei ollut riittävästi tietoa, mutta ne hyväksyivät tämän aineen. Ja tämä on ristiriidassa sen kanssa, että on kielletty samankaltaisia aineita, aineita, joilla on samankaltainen toimintatapa, jos ei haluta sanoa, että tämä on samankaltainen kuin neonikotinoidit joten sulfoksaflorin hyväksyntä on hyvin kyseenalaista, mutta EFSA tuli nyt siihen tulokseen, että eh, lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin eh, jäämät eh, sulfloxaforin käytössä artisokissa ja muissa samankaltaisissa tuotteissa on epätodennäköistä, että ne aiheuttavat riskejä kuluttajille, mikä voi olla totta. Eli Tämä ei voi kaataa vuoden 2015 päätöstä, joka antaa luvan tämän aineen käytölle. Siksi suositan, että vast- äänestetään tätä vastalausetta vastaan ja tätä päätöslauselmaa vastaan. Mutta minulla on kysymys komissiolle. Ranskan maatalousministeriön arviointiraportin mukaan sulfloxaflorin hyväksyntä ei rajoittunut johonkin tiettyyn käyttöön, vaan tarvittiin lisätietoja näitä vahvistavia tietoja olisi pitänyt antaa liittyen tarhamehiläisiin kohdistuviin riskoihin eri teitä, oli kyse sitten siitepölystä tai muista tai medestä sekä mitä riskejä pölyttäjille muille kuin tarhamehiläisille tästä voi syntyä. Nämä tiedot olisi pitänyt antaa komissiolle jäsenvaltioiden ja viranomaisten toimista vuoden 2017 elokuun 18. päivään mennessä, joten voisiko komissio kertoa meille näistä mainituista vahvistavista tiedoista? Kiitoksia. Kiitos ja edustaja Rivasi. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aktiiviaine, aine sulfoxaflor, on aktiivinen aine, vaikkakaan sitä ei ole luokiteltu neonikotinoidiksi. Aivan niin kuin kollega sanoi, se kuitenkin toimii samalla tavalla. Ranskassa, aivan niin kuin todettiin, tehtiin tarkistus kansalliskokouksessa, jonka mukaan sitä tulisi kohdella samoin kuin neonikotinoideja, koska se toimii samalla tavalla. Se eh, mm, toimii hermojen reseptoreissa samalla tavalla kuin neonikotinoidi. No sitten sanotaan, että no jäämille asetetaan enimmäismäärä. Minulla on nyt tässä tuomioistuimen teksti. Aivan niin kuin todettiin, niin Nitsan mm, tuomioistuin on todennut, että ei ole mitään takeita siitä, miten tuotetta käytetään markkinoille tuontipäätös, joka on annettu yritykselle, ei voi varmistaa sitä, että tuotetta käytetään luvan mukaisesti tai että annetaan tietoja tämän tuotteen käytöstä, eikä myöskään annostelusta niin, että siitä ei olisi haittaa kansanterveydelle, mehiläisten terveydelle ja ympäristölle. Tuomioistuin totesi, että varovaisuusperiaatteen nimissä, sehän on Ranskan perustuslakiin kirjattu ja myös EUn perustamissopimukseen kirjattu, keskeytetään tämä luvan myöntäminen. Tämä aktiiviaine on nyt siis Ranskassa jäädytetty. Se ei anna meille takeita mehiläisten terveydestä. Kaikki tässä valiokunnassa toteavat, että neonikotinoidit on poistettava, koska tämä, ne vaikuttavat eh, mehiläisiin. Nyt kyse on samasta toimintatavasta ja annetaan sitten lupa tälle tuotteelle. 2015 lupa annettiin, mutta nyt sitten vaaditaan sen luvan epäämistä. Tämä tuote on Yhdysvalloissa kielletty. No, sitten sanotaan, että Eurooppa suojelisi enemmän. Yhdysvalloissa tuote on kielletty ja me antaisimme tälle luvan ja hyväksymme sitten nämä enimmäisjäämärajat. Mitä virkaa tällä ympäristövaliokunnalla on? Pitää toimia johdonmukaisesti. Me tiedämme, että tuote vaikuttaa hyönteisiin, ja kun kyse on sen tuotteen käytöstä, niin ei voida toimia niin, että mehiläiset eivät pääsisi kosketuksiin tuotteen kanssa. Me tiedämme, että tuotteella on vaikutuksia terveyteen ja silti me jatkamme tuotteen käyttöä. Kyllä minä nyt vaadin sitä, että toimimme johdonmukaisesti ja noudatamme kollegan kantaa, joka vastalausetta ehdottaa. Ainakin vihreät äänestää tämän vastustuksen puolesta. Thank you very much. Are there any other... Kiitoksia oikein paljon. Onko muita kollegoita jotka haluavat puhua tästä aiheesta? Ei. Sitten herra Berendt komissiosta. Thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle ja jäsenille, jotka käyttivät puheenvuoron tästä aiheesta. Itse asiassa monet minunkin äh, vasta-argumenteista niin kuultiin jo edustaja Fjellneriltä, joten tässä ehkä nyt hieman toistan jo kuultua. Tehty ehdotus äh, ja tämä äh, vastustusluonnos puhuu siis äh, korkeimpien hyväksyttyjen jäämien tasosta elintarvikkeissa 11.07.2009 asetukseen. Tämä ei kuitenkaan liity näin, edelleen, näin ollen esittelijänä aie pyytää komissiota mutta maan tai vetämään pois tämä hyväksyntä, niin sitä ei voi toteuttaa vastustamalla tätä ehdotusta. Niin kuin Fjellner sanoi, sulfoksafluori ei ole neonikotinoidi ja näin ollen sitä ei tulisi siihen rinnastaa. Ja vaikutukset, joita sulfoksafluorilla on mehiläisiin on tutkittu ja niitä tarkastellaan myös jatkossa, ihan niin kuin edustaja Potso aivan oikein totesi. Ja vastatakseni hänelle suoraan voin todeta, että se data, jota tarvittiin tätä hyväksyntää varten on toimitettu ajoissa vuonna 2017 ja nämä on toimitettu mm, esittelijän jäsenvaltiolle ja myös yhteisesittelijän jäsenvaltiolle ja EFSA tarkastelee näitä tutkimustietoja nyt ja EFSAn päätelmät ovat tulossa ihan lähitulevaisuudessa. Ja jos on tarvetta uudelleen arvioida hyväksyntää, niin sitten komissio ei epäröi käynnistää hyväksynnän varhaista tarkastelua, niin kuin on tehty kolmen neonikotinoidin kohdalla, joista keskusteltiin kolmisen viikkoa sitten tässä valiokunnassa. Ja nyt tullaan sitten tekemään ehdotus käytön rajoittamisesta mm, ja tästä äänestetään jo tämän viikon perjantaina. Kaikki eri aineet on tarkasteltavaa sen datan perusteella, jota on käytettävissä. Me emme voi tehdä yleistyksiä, emmekä voi yleistää, että kaikki aineet olisivat samankaltaisia. Vaikka ne olisi sama tehtävä, niin äh, esimerkiksi ne on nikotinoideihin kuuluvilla äh, eri aineilla on kuitenkin erilaisia vaikuttavia aineita ja nämä on erilaisia äh, niitä ei voi rinnastaa toisiinsa. Ja niin kuin Fielner totesi, EFSA on vahvistanut, että että ehdotetut jäämätasot ovat turvallisia ihmisten terveyden kannalta, eikä ole mitään tieteellistä syytä näitä, tätä tason korottamista vastustaa. Tämä oikeusjuttu Ranskassa käsittääkseni ei ole äh, lopulliseen päätökseen äh, vielä johtanut, vaan äh, keskeytykseen. Ja edustaja Rivasi totesi, että sulfoxafluori kiellettäisiin Yhdysvalloissa. Meidän tietojemme mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Yhdysvaltain EDA itse asiassa on antanut sulfoxafluorille lokakuussa 2016 uuden käyttöluvan eikä tämäkään nyt sinänsä olisi relevanttia ehdotukselle, jossa määritellään nämä jäämä, korkeimmat hyväksytyt jäämätasot ruoassa ja rehussa. Lopuksi mainitsisin vielä, että tässä ehdotusluonnoksessa todetaan, että komissio ei ole saanut pysyvältä komitealta mielipidettä, mutta odottaa parlamentilta vastustuksen. Tämäkään ei ihan pidä paikkansa, koska juuri tätä ehdotusta varten, niin kuin Fielner oikein totesi, olemme lähes, ollaan lähes yksimielisiä. Vain yksi jäsenvaltio äänesti tyhjää, mutta sekään ei liittynyt sulfuksafluoriin. Ja mitä tulee hyväksyntään, yleensä saavutamme määräenemmistön pysyvässä komiteassa ja parlamenttikaan tähän mennessä ei ole vastustanut päätöksiämme. Joten pelkäänpä, ettei ihan pidä paikkaansa tämäkään esittelijä väite. Kaiken kaikkiaan katsomme, että ehdotuksemme on täysin sääntöjen mukainen ja myös asetuksen tavoitteiden mukainen. 11.07.2009 alaisuuteen tämä ei kuulu, mutta tietenkin komissio kiinnittää paljon huomiota pölyttäjien mehiläisten hyvinvointiin ja jos äh, uutta tietoa tulee, äh, komissio tietenkin käynnistää prosessin välittömästi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta. Kiitos kaikille, jotka ovat äh, olleet asiassa mukana ja äänestämme tästä iltapäivällä. Menemme seuraavaan asiaan. Tämä on keskustelu komission edustajien kanssa juomavesidirektiivistä ja juomaveden saastumisesta johtuen lääkeaineista. Ja en, kuten yleensä menettely alkaa komissiosta, meillä on Rova Manfredi, joka on Envi pääosaston johtaja ja sitten kollegat saavat puhua. Hyvää huomenta puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Olen nyt ensimmäistä kertaa valiokunnassa sen jälkeen, kun minut ympäristöpääosastossa nimitettiin johtajan tehtävään, joka vastaa elämänlaadusta. On ilo ja kunnia aloittaa yhteistyö kanssanne tänään. Käsittelemme hyvin mielenkiintoista aihetta. Kyse on farmaseuttisista aineista. Useita vuosia olemme tätä kysymystä käsitelleet meillä on juridinen eh, velvoite toimia, kun kyse on näistä prioriteettiaineista. Tiedeyhteisö tutkii niitä haittavaikutuksia, joita farmaseuttisilla aineilla on ympäristöön. Niin kuin voitte kuvitella, otamme todella tämän aiheen vakavasti. Ympäristöpääosasto tekee läheistä yhteistyötä eh, Sante-pääosaston ja lukuisten muiden osastojen kanssa. Haluaisin tänään välittää teille seuraavat tärkeät viestit. Käymme tätä näkemysten vaihtoa varsin kriittisellä hetkellä, kun komissio asiaa valmistelee sisäisesti. Yksiköiden tasolla on tehty paljon työtä. Julkinen kuuleminen on toteutettu vuoden 2017 aikana – Lukuisia sidosryhmiä on kuultu ja on toteutettu myös lukuisia tutkimuksia. Nyt olemme tekemässä sisäisiä johtopäätöksiämme. Olemme vielä päättämässä sisäisesti siitä, mikä on näiden strategisten asiakirjojen muoto, minkälainen aikataulutus hyväksynnällä olisi ja niin edelleen. Nyt olen hieman hankalassa jamassa tänä aamuna kun ajattelen niitä yksityiskohtia, joita voisin teille kertoa, koska monista asioista vielä keskustellaan sisäisesti. Mutta yksi asia on jo selvää. Me emme halua antaa sellaista tiedonantoa, jossa välitettäisiin sellainen viesti, että ympäristö ja ihmisten terveys olisivat jollakin tavalla ristiriidassa keskenään. Niin, että toista suosittaisiin toisen kustannuksella. Tarkoitus on sovittaa yhteen ne tavoitteet, joita meillä on, eli haluamme suojata ihmisten terveyttä korkealla tasolla ja samaan aikaan äh, kannustaa lääketeollisuutta kehittämään sellaisia tuotteita, jotka ovat vähemmän haitallisia ympäristölle. Myöhemmin tämän päivän kokouksessa keskustelemme myös juomavesidirektiivistä – Olemme esittäneet lukuisia kysymyksiä myös tämän ehdotuksen yhteydessä. Eli pitäisikö pyrkiä huomioimaan tässäkin hankkeessa useampia farmaseuttisia aineita, jotta voimme varmistaa todella turvallisen juomaveden laadun. Tästä keskustellaan siis myöhemmin. Havaitsette, että tiettyjä muuttuja on jo huomioitu, esimerkiksi hormonaalisia haitta-aineita. Näin voimme perehtyä mahdollisiin terveysvaikutuksiin ja voimme myös mitata mahdollisia haittavaikutuksia. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä maailman terveysjärjestön kanssa ja sehän on antanut suosituksensa juomavesidirektiivin valmistelujen yhteydessä. Emme voi mennä juurikaan tämän pidemmälle. Meiltä puuttuu vielä tieteellistä tietoa siitä, millä tavalla farmaseuttiset aineet mahdollisesti olisivat terveyshuolia. Ympäristön koituviin haittavaikutuksiin olemme jo perehtyneet ja meillä on joitakin todisteita ongelmista. On myös todisteita näyttöä siitä, että tietty prosenttiosuus lääkeaineista, jotka tällä hetkellä ovat markkinoilla, aiheuttavat näitä ongelmia ja, ja jo vuonna 2017 kun komissio laati strategiansa terveestä planeetasta ja siitä, miten taistelemme mikrobiresistenssiä vastaan, totesimme, että ongelma liittyy siihen, että tiettyjen lääkeaineiden, farmaseuttisten aineiden valmistukseen liittyy kolmansissa maissa tiettyjä ongelmakohtia. Tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä, jotta EU ja muut keskeiset kumppanit voisivat tehdä parempaa yhteistyötä silloin, kun kyse on Euroopan markkinoille tuotavista farmaseuttisista aineista. Olemme valmistelleet tätä aihetta läheisessä yhteistyössä myös lääkeviraston kanssa. Olemme perehtyneet myös siihen, missä määrin ex ante lupamenettelyä tulisi vielä tehostaa silloin, kun kyse on farmaseuttisten tuotteiden markkinoille tuonteja ennen kuin lupa myönnetään. Ikävä kyllä, en voi tässä vaiheessa vielä puhua juurikaan tämän täsmällisemmin, mutta teen kyllä parhaan ja yritän vastata kaikkiin kysymyksiinne. Tämä on tärkeä aihe, komission Savella on sitoutunut siihen, että aiheessa päästäisiin eteenpäin. Hänen toiveensa on myös se, että yhdessä komissionisen Andriu Kaittisin kanssa äh, he asian esittelisivät, keskusteluthan etenevät ja päivitän teitä sitten asian etenemisestä. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja nyt aloitamme keskustelun. Minulla on tässä jo muita, muutamia nimiä listalla ja lisään vielä muutaman. Ensin edustaja Shaja Piirik. Kiitos puheenjohtaja Alankomaissa. Tämä on aihe, joka on todella tapetilla ja Euroopan parlamentin alankomaisena jäsenenä täytyy luonnollisesti puuttua tähän keskusteluun lääkejäämistä juomavedessä. Ministeri ministeriömme ja vesiyhtiöt, kansalaiset, vedenpuhdistamat ovat kaikki nyt todella, todella kiinnostuneita tästä aiheesta. Ja komission jäsen kirjallisessa vastauksessaan kysymykseen on luvannut, että komissio ehdottaa strategiaa myöhemmin tänä vuonna. Ja nyt kysyisinkin, että mitä konkreettisia toimia komissio pohtii muun muassa Euroopan ja jäsenvaltiotason vapaaehtoiset toimet, mutta myös tarvitaan kyllä varmaan sitovia pakollisia toimia. Kun ajatellaan lääkeaineita, niin me olemme nähneet, että tällainen veden saastuminen johtaa moniresistentteihin bakteereihin ja voi johtaa todella, todella suuriin ongelmiin. Olen aiemmin jo kysynyt komissiolta, että mitä lääkeaine jäämiä pintavesissä ja pohjavedessä on löytynyt ihan juomaveteen asti päätyneinä, mutta en ole saanut vastausta, mutta tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, koska myös Alankomaissa esimerkiksi sairaalat päästävät jätevetensä suoraan Äh, viemäristä alas. Ja meidän täytyy kyllä nyt esimerkiksi vesistrategiassa pohtia myös äh, tämän veden puhdistamista. Kyse on äh, juomaveden lähteestä, onpa se sitten pintavettä tai pohjavettä. Ja tämä koskee tietenkin maatalousalaa, mutta myös, myös sairaalat ja muut on otettava ehdottomasti huomioon. Eli hyvä, että tässä on lähdetty liikkeelle. Kiitos. Thank you very much. Mr. Kiitos oikein paljon. Edustaja Eichhout. Kiitos oikein paljon. Äh, kiitos myös komissiolle ja on hienoa kuulla, että on vahvistettu, että tämä on erittäin tärkeä asia. Minun on sanottava, että tähän mennessä komissio ei oikeastaan ole tehnyt niin kovasti työtä äh, sen osoittaakseen, että tämä on tärkeä komissiolle. Sanottiin kyllä, että äh, komission täytyy tehdä tämä, mutta Mm, ei puhuttu näistä määräajoista. Strateginen lähestymistapa piti olla valmis 2015 ja lainsäädäntöehdotuksia piti saada 2017. Näin säädökset määräsivät, että komission pitäisi tehdä. Ja 2018 vielä meillä on näitä arvioita ja niin poispäin. Vaikka meillä oli varsin intensiivisiä yksityiskohtaisia arvioita, jotka tehtiin 2014 komission puolesta. Joten ensimmäinen kysymys, mistä tämä viive on syntynyt? No nyt kun komissio sanoi, että kuinka tärkeä ja merkittävä tämä aihe on, ja sitten kolme vuotta myöhemmin meillä ei vieläkään ole strategiaa. Tiedän, että meillä on se luvattu ennen kesää, mutta olemme saaneet niin monta lupausta komissiolta, että kyllä tässä nyt on pieni uskottavuusongelma, joka ei varmaan komissiota kovastikaan voi yllättää. Haluaisin kuulla siitä enemmän, mutta tämä on menneisyyttä, tämä varmaan liittyy mm, parempaan lainsäädäntöön Eh, usein ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Yleensä tarkoittaa vähemmän suojaa kansalaisille, mutta hyvä on. Nyt me katsomme eh, lääkeaineiden eh, vaikutuksia. Ja se on tässä avainkysymys, koska tähän mennessä Eurooppa on kieltäytynyt äh, tarkastelemaan äh, lääkeaineiden ympäristövaikutuksia ja seurauksia. Ja hyvin usein tämä johtuu siitä, että koska lääkkeet ovat kerta hyväksi ihmisille, niin meidän pitäisi katsoa ympäristövaikutuksia. No olen iloinen, että ympäristöpääosasto tekee nyt terveyspääosaston kanssa yhteistyötä ja yrittää saada äh, jotain selville, mutta äh, milloin ehdotukset äh, saamme, koska näimme äh, tämän vuoden aluksi jo ehdotuksia, jotka menivät palveluksiin väliseen konsultaatioon. Missä nämä ehdotukset nyt ovat ja missä ovat ne ehdotukset, jotka tarkastelevat lääkkeiden ympäristövaikutusten arviointia, riskinarviointia? Ja sen lisäksi haluaisin tietää, millaisia ehdotuksia komissio aikaa tehdä, jotta jotta avoimuus lisääntyisi koko ketjussa koska esimerkiksi kun meillä on julkinen rekisteri, olisi julkinen rekisteri, jossa olisi ympäristömyrkyllisyys merkittynä, jotta tietäisimme sen. Joten me tarvitsemme komissio kiireesti teidän ehdotuksianne, koska tämä on tärkeää ja siksi on aika, että teette jotain ja teette enemmän yksityiskohtia kuin mitä juuri äsken kerroitte. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Godin. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelun avaaminen tästä strategisesta aiheesta on oleellisen tärkeää. Tässä aiheessa on vähän puutetta kaikesta. Tiedot ovat erilaisia eri paikoissa ja näyttö on kiistanalaista. Kuitenkin meillä on hälyttäviä tietoja mutta todellakin tiedosta on puutetta. 16 vuotta sitten Ebrer-tutkimus Berliinin teknisestä yliopistosta havaitsi, että yli 80 farmaseuttista ainetta on kymmenessä läntisessä maissa ähm, edustettuna pintavesissä, juomavesissä. Välttämättä jätevesien puhdistus ei poista näitä jääviä ja me emme esimerkiksi osaa poista benzodiazepaamia, niiden jäämiä, vaikkakin niitä käytetään paljon esimerkiksi tuulehduskipulääkkeinä. Tilanne on siis huolestuttava. Emme voi aivan tarkkaan tietää, mitkä ovat suorat vaikutukset näistä jäämistä. Maataloudessa käytetään paljon mikrobilääkkeitä ja ne vaikuttavat biotooppien vastustuskykyyn esimerkiksi naishormonit vaikuttavat kokteilin kaltaisesti hormonihäiritsijöinä. Me emme tiedä, miten matalat annokset ja nämä yhdistelmäannokset vaikuttavat kaikkiin meihin. Kyse on kuitenkin hälyttävistä tasoista. Miten komissio tähän reagoi ja mihin toimiin ryhdytään, jotta syvällisesti muutettaisiin eurooppalaista jätevesien käsittelyä tämän uuden tyyppisen saastumisen pilantumisen kannalta? Madame Darling. Edustaja Darling. Thanks a lot, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle sitä, että olette tulleet keskustelemaan kanssamme tästä aiheesta. Yksi asia. Tämä strateginen lähestymistapa luvattiin julkaista syyskuussa 2015, joten komissio on jo yli kaksi ja puoli vuotta myöhässä tuosta määräajasta ja minä kyllä pyytäisin, että komissio antaisi meille nyt konkreettiset syyt sille, miksi. Kun nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin meille kerrotaan, että monista asioista käydään edelleen sisäisiä keskusteluja ja pahoitellaan, että ei voida puhua tarkemmin kahden ja puolen vuoden jälkeen, niin kaikella kunnioituksella teitä kohtaan mielestäni tämä on epäkunnioittavaa paitsi Euroopan parlamenttia tätä valiokuntaa kansalaisia kohtaan, että asian, asiassa näin viivytellään. Ja nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin ollaan tässä tilanteessa ja kysyisin teiltä, että miksi. Sanon tämän, koska me tiedämme, että Juoma vedessä niin pinta kuin pohjavedessäkin ja maaperässä on lääkeainejäämiä. Tämä on todettu ja kaikki asiantuntijat muun muassa YK ovat samaa mieltä siitä, että tämä on maailmanlaajuinen lääkeaineisiin liittyvä saastumisongelma johon on puututtava lääkkeiden estäminen pääsyn estäminen ympäristöön on äärimmäisen tärkeää estävä ja tarvitaan kiireellisiä toimia erityisesti nyt, kun jo kaksi ja puoli vuotta on mennyt siitä, kun strateginen lähestymistapa meille luvattiin. Ja sitten tarvitaan äh, tietenkin äh, äh, mikrobiresistenssi kysymyksessä seurantaa. Näitä superbakteereita on nyt syntynyt ja tämä on todella rajat ylittävä terveysuhka. Emme voi hyväksyä sitä, että komissio viivyttelee Euroopan unionin lain määrittelemää strategiaa. Nyt toimintasuunnitelma on saatava mitä pikimmin, jotta voimme puuttua tähän lääkeaineiden, saastuttavaan vaikutukseen. Eli mitä komissiota nyt pidättelee, miksi strategista lähestymistapaa ei vieläkään ole saatu ja mitkä ovat niitä sisäisiä keskusteluja, joita edelleen käydään ja mitä tässä nyt sitten on odotettavissa ehdotukselta ja strategiselta lähestymistavalta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Volken Hyvä puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Voin yhtyä siihen, mitä edustaja Dalli juuri äsken sanoi. Todellakin olemme asiaa odottaneet jo pitkään. Ja täällä parlamentissa minulla oli aamiaistilaisuus aiheesta juuri vähän aikaa sitten. Ja voin sanoa teille, että 50 kiinnostunut 200 äh, sidosryhmien edustajaa, jotka saivat ensimmäiset vinkit äh, siitä, mitä tässä lukee, kirjoittivat äh, hyvin kiinnostuneina asiat ylös, ihan kuin olisin sanelua heille pitänyt. Tällaista en ole aikaisemmin nähnyt, joten aika on nyt valmis. Me todella tarvitsemme jotain, mitä työstää, koska tämä ongelma on todella sellainen, että se koskettaa kansalaisia ympäri Eurooppaa. Mielestäni on hyvä, että osa paketista korostaa tiedotusta, valistusta, koska on tärkeää, että kun käytetään lääkkeitä, niin mietitään sitä, miten niitä on käsiteltävä vedessä myöhemmin on lääkkeitä, jotka pystytään suodattamaan hyvin vedenpuhdistamoissa, mutta on myös lääkkeitä, joita käytetään saman tarkoitukseen, joita ei voida suodattaa. Ja siksi olisi hyvä, että varmistetaan, että käytetään tuotteita, jotka voidaan suodattaa paremmin. Ja on hyvä, että se on osa tätä pakettia, koska aineiden vähentäminen ympäristössä on paljon tärkeämpää ja parempi kuin se, että varmistetaan myöhemmin, että ne suodatetaan pois. Sitten toinen kysymys, joka liittyy tähän saastuttaja maksaa periaatteeseen. Me tiedämme, että vesilaitosten on jossain vaiheessa otettava käyttöön neljäs puhdistustaso. Se tulee maksamaan hyvin paljon ja haluaisin välttää sen, että kuluttajat joutuvat maksamaan nuo kustannukset. Joten kysymykseni kuuluu, miten komissio varmistaa, että saastuttaja maksaa periaate toteutuu tässä tärkeässä kysymyksessä. Ja toinen kysymys täällä nousikin jo esiin, onko suunnitteilla äh, valvontaa äh, antibioottiresistenteille mikrobeille, ähm, moniresistenteille mikrobeille vedessä. Mielestäni olisi tärkeää seurata, minne nämä mikrobit päätyvät. Edustaja Kirkön. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Aika lailla myöhästymistä viivettä on nyt syntynyt komission työskentelyssä, kun kyse on lääkeaineista. Ongelma sinällään hän on ollut olemassa jo aika kauan. Me tiedämme, että lääketeollisuuden nopean kehityksen takia viimeisen 80 vuoden aikana tämä ongelma on vain ajankohtaistunut. Tunnemme kaikki esimerkiksi mikrobiresistenssin, Tällaista kysymystä ei aiemmin koskaan tarvinnut käsitellä, ennen kaikkea silloin, kun antibiootteja ei käytetty nykyisessä mittakaavassa. Kyse on myös aineista, jotka toimivat hormonihäiritsijöinä. Olettaisin ensinnäkin, että komissio ensin pyrkisi tunnistamaan näiden aineiden alkuperän. Miten nämä farmaseuttiset aineet päätyvät veteen? Onko kyse tuottajista? Olettaisin, että hyvien käytäntöjen mukaisesti toiminta tapahtuisi suljetussa kierrossa niin, että tuotteita ei päätyisi vesiin. Mutta ilmeisesti osa tuotantovedestä päätyy myös meidän käyttämäämme juomaveteen. Se kantuu siihen. Sitten lääketuotteet, joita me käytämme kotitalouksissa ja joista sitten haluamme päästä eroon silloin, kun lääkejäämiä jää käyttämättä. Sitten kolmantena vielä eläimille, eläinten tuotannossa käytettävät antibiootit. Tämäkin on massiivinen ongelma. Puheenjohtaja, kun kyse on trilogista ja eläinlääkkeistä, niin näissä neuvotteluissahan ollaan nyt umpikujassa juuri sen takia, että me emme tiedä, mitä tekisimme. Me haluaisimme edetä tässä lääkejäämä kysymyksessä ja minkälaisia vaikutuksia näillä farmaseuttisilla tuotteilla on terveyteen. Ymmärrän, että tässä on tiettyjä menettelytapaan liittyviä ongelmia, mutta kyllähän meillä on etenemissuunnitelma, jonka mukaisesti tulisi edetä mahdollisimman nopeasti. Minun mielestäni komissio ei ole nyt tehnyt omia läksyjään. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Luonnollisesti on hyvä, että komissio on nyt tavallaan herännyt tähän aiheeseen. Kenties komissio on ollut hieman unissaan viimeisten viiden vuoden aikana tämän aiheen osalta. Kysyisinkin, oletteko identifioineet ongelmat, mitkä ovat äh, tämän pilantumisen äh, lähteet, kun kyse on farmaseuttisista aineista vedessä, missä määrin tämä on maanviljelyksen su- suunnasta tulevaa saastumista, minkä verran jäämiä on, esimerkiksi antibiootijäämiä päätyy ympäristöön. Ymmärrän, että toiminta ja korjaus toimet eivät ole ilmaisia, eli olisi nyt hyvä todella olla hereillä. No, Mr. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Dantin. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe luonnollisesti on vaikea, herkkäluontoinen aihe. Ranskassa tutkimukset ovat osoittaneet, että 50 prosenttia lääkeaine jäämistä tulisi sairaaloista. Onko komissiolla samankaltaisia tietoja Euroopan unionista? Tässä ensimmäinen kysymykseni. Euroopan unionissa jonkin aikaa me kaikki olemme edistäneet jätevesien puhdistusasemien käyttöä. Kenties nyt täytyisi hieman kyseenalaistaa tätä politiikkaa ja strategiaa. Ja sitten vielä ihmisten terveys. Lähipäivinä ja tunteina keskustelemme myös juomavedestä. Eikö nyt komission tietojen pohjalta olisi syytä mennä myös pidemmälle tässä juomavesiasiassa? Ja jos pitäisi, niin minkä muuttujien pohjalta? Puhdistusasemat nykyisessä muodossaan mahdollistavat sen, että tiettyjä farmaseuttisia molekyylejä pääsee puhdistusprosessin lävitse. Miten ympäristöpääosasto toimii yhteistyössä tutkimuspääosaston kanssa ja miten komissio tukee tutkimusohjelmia, jotta löydettäisiin sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat todella tehokkaita, vaikuttavia, niin että tällaisia molekyylejä ei päätyisi käsittelyn jälkeenkin vielä veteen. Kiitos. Thank you. Is there... Kiitos. Haluaako joku muu vielä kommentoida tätä aihetta? Jos ei, niin sitten äh, Rova Manfredi, teillä on puheenvuoro. Voitte vastata niin pitkälti kuin mahdollista näihin esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Olkaa hyvä. Suuret kiitokset puheenjohtaja, niin kuin voitte hyvin kuvitella, niin äh, en minä todellakaan pyri tulemaan tähän valiokuntaan varsinkaan ensimmäisellä niin mitenkään epäkunnioittavalla asenteella. Eli minä todella toivon, että te pidät tätä ensimmäistä puheenvuoroani todisteena siitä, että me vain lepäisimme laakereillamme. Ei suinkaan. Tosiaan sisäinen päätöksentekomenettelymme on edelleen käynnissä. Kotiläksyt on tehty. Ja ehkäpä voin kertoa hiukan yksityiskohtaisemmin siitä, mitä meillä tässä nyt on aikeena ja miten se toteuttaa. Eli kuusi pääpilaria tulevassa ehdotuksessamme ja lähestymistä tapamme pyrkii käsittelemään kaiken sen, mitä tapahtuu koko elinkaaren aikana, äh, lääketuotteet aina niiden lupamenettelystä kulutukseen ja mm, jätehuoltoon saakka. Eli toimintasuunnitelmassa ajatuksena on pyrkiä äh, puuttumaan asiaan kaikissa sen eri vaiheissa – Ensinnäkin, että markkinoille saatettaisiin vähemmän vahingollisia lääkeaineita ja tämä vaatii tietenkin ajattelutavan muutosta niin kuluttajien kohdalla kuin lääkärienkin, jotka lääkemääräyksiä kirjoittavat, ja koko teollisuuden, joka näitä lääkkeitä tuottaa. Jotkut teistä pyysitte tarkempia tietoja näistä tarkoista lähteistä, lääkelähteistä. No me jatkamme tai me valvomme tilannetta jatkuvasti. Ehkäpä olette kuulleetkin, että ihan vastikään kun uusimme tämän vesi puitedirektiivin tarkkailuluettelon, niin jäsenvaltiot ovat siis valmiit tietyn aikakauden aikana valvomaan tiettyjen jäämien löytymistä. Amoksiliini Siprofloksasiini on nyt lisätty liittyy antibiootteina tähän olemassa olevaan tarkkailu, tarkkailun alaisten aineiden luetteloon, joita siis jäsen, joiden jäämiä jäsenvaltiot siis tarkkailevat vedessä. Ja vesiviranomaiset ja ympäristöviranomaiset ja ministeriöt tekevät tässä kaikki yhteistyötä. Ja tämä ehkä vastaa osittain tähän teidän avainkysymyksenne, miksi komissio on myöhässä, miksi emme ole kunnioittaneet määräaikaa, paremmin äh, kuin äh, olemme tehneet, äh, koska tosiaan asia nostettiin esiin direktiivissä vuonna 2015. No vastaus on se, että me edelleen keräämme todistusaineistoa. Meillä on oltava kylliksi todistusaineistoa, jotta voimme ehdottaa strategiaa, mutta voin kertoa, että tämä meidän strategiamme tulee ehdottamaan ensiaskeleita, joihin sisältyvät lisätutkimukset. Mainitsin nuo kuusi pilaria, johon työmme tulee perustumaan. Ensinnäkin tullaan tarkastelemaan tietoisuuden lisäämismahdollisuuksia, eli ikään kuin tarpeeton niin ihmisten kuin eläinlääkkeidenkin käyttö. Eli voin kyllä vakuuttaa teille, että me tosiaan tarkastelemme, että mitä tapahtuu myös eläinlääkkeiden alalla. Ja teemme tiivistä yhteistyötä Santepääosaston kollegojen kanssa ja seuraamme neuvotteluja, jotka ovat käynnissä eläinlääkepakettia valmisteltaessa. Ja toinen pilarimme mm, ehdottaa toimia, jotka liittyvät vihreämpien lääkkeiden tuotekehitykseen ja myös kuluttajien hyväksyntään. Sitten kolmas liittyy tähän toiseen pilariin sekin, eli että lisätään ympäristövaikutusarviomenettelyjä ennen kuin lääkkeitä otetaan, päästetään markkinoille. Neljännessä pilarissa tarkastellaan toimia, jotka pyrkivät vähentämään lääkehukkaa tupakkaa ja ylipäätään lääkkeiden hallintoa, käytön hallinnointia. Ja sitten viidennessä pilarissa tarkastellaan toimia, joissa tarvitaan kaikkien viranomaisten ja sidosryhmien yhteistoimintaa ympäristövaikutusten alalla, lääkeaineen ympäristövaikutusten alalla ja pyrimme löytämään tiettyjä hotspot paikkoja, erityisesti nyt esimerkiksi sairaalat, joiden kohdalla on oltava erityisen hereillä. Ja sitten kuudes pilari tarkastelee olemassa olevaa tiedon puutetta, eli että aloja, joissa tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Voitte varmasti kuvitella, että työ, jota vesialalla tehdään, on äh, käynnistänyt hyvin laajan äh, tarkastelun, muun muassa kaupunkialueiden jätevesien käsittely liittyy tähän ja pian tulemme laajan kuulemisen käynnistämään, jossa äh, tarkastellaan juuri sitä, pitäisikö ottaa käyttöön erilaisia parametreja parempaan jätevesien hallintoon muun muassa lääkkeet huomioon ottaen, lääkejäämät huomioon ottaen, lääkejätteet huomioon ottaen, samoin kuin mikromuovit. Ja tämä tietenkin liittyy myös vesidirektiiviin, väliaikatarkasteluun, siihen, että tuleeko tätä vesipuitedirektiiviä uudistaa. Eli meillä on strateginen lähestymistapa, joka tarkastelee asiaa kokonaisuutena ja komissio tulee mitä pikimmin pyrkimään hyväksymään tämän asiakirjan, koska kun käynnistetään toimet, niin tämä kyllä sopii oikein mainiosti komission laajempaan työkenttään tänä vuonna ja ensi vuonna, kun tarkastellaan ylipäätään olemassa olevan säännöstön pätevyyttä ja sitä, että miltä osin ehkä täytyy tehdä enemmän ja miten. Onnistuinkohan nyt vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin? Jos en puheenjohtaja, niin äh, toistakaa kysymyksenne. Kiitos oikein paljon. Uh, Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Herra Eichhout. Uh, Minä kysyin tätä julkista rekisteriä eikä siihen kysymykseen vastattu tästä julkisesta rekisteristä eh, tiedoista, jotka tulevat näistä ympäristötoksikologisista tutkimuksista. Mikäs vastaus on siihen? Kiitos eh, edustaja Eichhout, että nostitte tämän asian esiin. Rova Manfred, jos teillä on vastaus nyt annettavana. No jos olette vastaan tosiaan tähän vielä, suotaan anteeksi. Asiantuntijakollegat kertovat minulle, että tämä liittyy siihen mm, pilariin, joka lisää avoimuutta läpinäkyvyyttä tajia kohtaan. Ihan näin yksityiskohtaisesti en pysty vastaamaan. Palaamme asiaan, kunhan strategia julkaistaan. Kiitos. Thank you. Kiitos oikein paljon. Tietenkin tällainen julkinen rekisteri on osa tätä avoimuutta kuluttajille. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy keskustelumme. Ja mennään seuraavaan keskusteluun komission kanssa. Jälleen edustaja Manfredi ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. Te tiedätte, mikä menettely meillä on. Meillä oli kysymyksiä. Aloitamme ensin näistä kysymyksistä, jotka liittyvät olemassa olevaan lainsäädäntöön. Otan kysymykset ryppäittäin, aiheryppäittäin. Sitten sitten Rova Manfredi voi vastata kysymyksiin. Ja ne, jotka ovat kysymykset esittäneet tai muut jäsenet voivat kommentoida. Ensimmäinen on täytäntöönpanoaste, rajoitukset ja korjaavat toimet, jotka ovat käytössä. Rova Manfredi. Well. Kiitos puheenjohtaja. Tämä kysymys liittyy ehdotukseemme tästä eh, juomavesidirektiivin uudelleenlaatimisesta ja erityisesti se, että er- ehdotuksen 12 artiklassa sanotaan, että jäsenvaltioiden täytyisi automaattisesti eh, huomioida kaikki eh, kaikki tilanteet, joissa minimivaatimuksia ei täytetä potentiaalisena uhkana ihmisten terveydelle. Tietenkään tämä lause tarkoittaa, että nämä korjaavat toimet, joihin odotamme jäsenvaltioiden ryhtymän tällaisessa tilanteessa, eivät välttämättä kaikissa olosuhteissa tarkoittaisi sitä, että kielletään veden juominen. Voi olla erilaisia tilanteita. Voisi olla esimerkiksi tarve neuvoa tiettyjä tiettyjä väestöryhmiä, se, että tutkitaan syitä, että annetaan ilmoituksia, varoituksia ja ryhdytään toimiin, jotka eivät välttämättä ole kuitenkaan viime käden toimia. Tämä artikla on kuitenkin erittäin tärkeä, koska se liittyy siihen, mitä direktiivi neljä artiklassa sanotaan, jossa aivan selvästi sanotaan, että kaikkien jäsenvaltioiden velvoite on noudattaa näitä parametreja, koska tämän ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa terveyden korkea taso. Me haluamme varmistaa turvallisen hanaveden kaikessa vaiheissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ei noudateta näitä vähimmäisvaatimuksia, niin sitten seurauksena voi olla potentiaalinen terveysriski. Nämä parametrit on tehty hyvin läheisessä yhteistyössä WHO kanssa ja siksi meidän mielestämme tämä teksti on tasapainoinen, mutta tietenkin mielellämme teemme lisäyhteistyötä kanssanne. This is uh, an answer to a question. Kiitos. Tämä oli vastaus kysymykseen, jonka herra Mandel oli esittänyt. Haluaako joku kommentoida herra Mandel tai muut kollegat? Kiitos oikein paljon. Sitten seuraava aihe on juomaveden laadun valvonta. Tässä oli useampia kysymyksiä, jotka tulivat kollegoilta Florenzi, Mandel, Poch, Zoffoli, Müller ja Boilan. Mutta ensin komissio voisi vastata tähän aiheeseen. Rova Manfredi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihehan tuli jo hieman käsitellyksi edellisessä keskustelussa. Nykydirektiivin, vuoden 1998 direktiivin pohjalta emme erityisesti käsittele lääkeaineita. Sen takia meillä ei ole seurantatietoja tästä aiheesta direktiivin pohjalta. Kuitenkin lääkeainejäämät juomavedessä kysymyksenä on ollut analyysin kohteena yhteistyössä WHOn kanssa. Kyse on tämän direktiivin parametrien päivittämisestä. WHO on antanut lopullisen suosituksensa ja todennut, että olisi epäasianmukaista sisällyttää liitteeseen yksi tiettyjä lääkeaineita, kun kuitenkin on tarpeen vielä jatkaa seurantaa. Me katsomme, että se väline, joilla meidän ehdotuksemme ottaa huomioon sen eh, jos että mahdollisesti juomavedessä voi olla lääkejäämiä. Eli kyse on artiklasta kahdeksan ja siinä kyse on äh, riskinarvioinnista, vaaran arvioinnista. Jäsenvaltioiden on toteutettava tällainen vaaran arvioiminen pohjautuen siihen, mistä äh, vettä otetaan, mikä on veden ottoalue. Tiettyihin toimiin on ryhdyttävä, jotta tämä seikka voidaan huomioida. Kuvitellaanpa vaikka sellainen tilanne, että joki sijaitsee virtaa hyvin lähellä sairaalaa tai jotakin muuta niin sanottua hotspottia, jossa on esimerkiksi lääketeollisuutta ja valmistusvaiheessa on käytetty vettä, jossa mahdollisesti on haitallisia lääkejäämiä. Tässä tapauksessa veden analyysi tällä alueella johtaa siihen, että on ryhdyttävä lisätoimiin. Lisäksi korostaisin sitä, että tässä päivitetyssä tarkistuksessa on kolme parametria, kolme muuttujaa, jotka on WHOn kollegoiden kanssa todettu olevan merkittäviä muuttujia silloin, kun kyse on hormonihäiritsejistä ja niiden mahdollisesta läsnäolosta. Niin kuin tiedätte, kyse on bisfenoli Asta ja muista. Nonilfenoli. Niin, Vielä täytyy tieteellistä osaamistani niin näissä asioissa parantaa. Kyse on hyvin matalista muuttuja arvoista näissä tapauksissa, jotka mahdollistavat sen, että voimme ymmärtää paremmin sen, onko näitä aineita ja niiden jäämiä mahdollisesti juomavedessä. Veden toimittajalla on mahdollisuus puut- poistaa näitä muuttujia seurantalistalta, jos on tehty sellainen vaaran arviointi, jonka pohjalta on todettu, että kyseisellä vedenottoalueella nämä muuttajat ovat epärelevantteja. Toivottavasti tämä vastaa arvoisten jäsenten päähuolenaiheisiin. I'm asking, uh, those... Kiitoksia. Sitten kysyn niiltä, jotka ovat kysymyksen esittäneet, ovatko he tyytyväisiä vastaukseen vai haluavatko he esittää lisäkysymyksiä. Edustaja Potsch. On, uh, on... Kiitos puheenjohtaja. Hormonihäiriöistä kaksi kysymystä. Oletteko samaa mieltä siitä, että kustannustehokkaammat ja tehokkaammat toimet tähän liittyvät suojaan vedenotto lähteellä ja myöskin saastuttaja maksaa periaatteeseen. Ja ilmataisia vaihtoehtoisia ehdotuksia, niin eikö tämä aiheuta vain lisäkustannuksia eikä välttämättä paranna juomaveden laatua? Ja kolmas kysymys liittyy mikromuoveihin. Voisiko komissio kommentoida aloitteita, jotka liittyvät luotettaviin äh, testimenetelmiin mikromuovien mittaamiseksi juomavedestä ja mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että on äh, kunnollisia tutkimuksia, joissa voidaan arvioida kemikaalikoktailien vaikutus äh, ihmisiin, samoin esimerkiksi nämä mikromuovit ja niiden äh, kertyvät toksiinit. Kiitoksia. Uh, äh, Mrs. Müller. Edustaja Müller. Ja, ich bin mit den Antworten... Minä en kyllä ihan tyytyväinen ole tähän vastaukseen. Olen Alden varjoesittelijä ja kuntatasolla olin pitkään vastuutehtävissä. Kyllähän kuntatasolla juomavettä on pidetty ehdottomana merkittävänä keskeisenä palveluna kansalaisille ja nyt tutkimuksia hormonaista haitta-aineista on tutkimuksessa nähty, että tämä on suuri ongelma ja ihan niin kuin kollegatkin tässä ovat todenneet, niin nyt näyttää siltä, että loppukuluttajalle koituvat kustannukset ovat todella todella merkittävät. Miten nämä vesinäytteet sitten otetaan eri jäsenvaltioissa? Meillähän on vedensuojelualueita, joita vesinäytteitä otetaan säännöllisesti ja joiden on kunnioitettava näitä raja-arvoja. Ja nyt näyttää sitten siltä, että jäsenvaltioille annetaan nämä pelivaraa. Ja nyt minua kiinnostaisi tämä riskiin perustuva lähestymistapa vuodelta 2015 ja sen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Onko teillä tästä palautetta? Kyllä hyvin ongelmallista on se, että täytyy käyttää esimerkiksi aktiivihiilisuodattimia veden puhdistamisessa ja parantamisen varaa varmasti on, mutta tähän liittyy kyllä hyvin korkeita kustannuksia. Ja Refitissä eh, sitten artikla 10, joka liittyy materiaaleihin, jotka ovat kontaktissa juomaveden kanssa ja että tätä määräystä ei ole onnistuttu täyttämään. Onko tämä ongelma pikemminkin jäsenvaltioissa vai siinä, miten tämä artikla on kirjoitettu? Someone else on this topic? Onko muita, jotka haluavat puhua tästä aiheesta? Edustaja Zoffoli, olkaa hyvä. Si, eh, <clears throat> volevo... Niin, minäkin halusin palata erääseen tiettyyn asiaan, joka liittyy näihin fasseihin, nämä kemialliset aineet, joita ei löydy luonteesta, jotka liittyvät äh, esimerkiksi ähm, äh, aineisiin äh, Italiassa on löytynyt tapaus Veneton alueella, jossa näitä PFAS-aineita on huomattava määrä kansalaisten veressä. Kyse on 350 000 henkilöstä Vicenzan, Verenan ja Paduan alueille. Siellä tämä, nämä aineet ovat aineiden pitoisuudet ovat korkeita ja ne pysyvät ihmisten elimistössä neljästä kahdeksaan vuoteen ennen kuin ne sieltä lähtevät. Hyvä, että Euroopassa ensimmäistä kertaa määritellään rajat. Tarkoitan tässä liitettä yksi osa B, raja-arvot näille aineille siis. Ja haluaisin tietää, millaisin kriteerin nämä raja-arvot on määritelty ja voisitteko kuvitella, että raja-arvot voisivat olla tiukempia. Veneton alueen viranomaiset ovat näiden tapauksien perusteella varovaisuusperiaatteen takia määritelleet lähes nolla rajan näille aineille. Eli voisiko meilläkin olla tiukempia rajoja? Kiitoksia. Edustaja Dantan. Kiitos puheenjohtaja teksti luonnos, luonnoksesta ja ehdotuksessa on poistettu tämä artikli, joka käskee poikkeuksia. Kuitenkin jäsenvaltiot ja verkostojen hoitajat pitävät tätä poikkeusmahdollisuutta tärkeänä. Verkostoihinhan liittyy monia onnettomuusmahdollisuuksia tai epävarmuustekijöitä. Kuinka paljon poikkeuksia on myönnetty viime vuosina? Mitkä ovat olleet perustelut tai tavallaan tämä poikkeuksen kohde? Sitten te ehdotatte tiettyjä uusia parametreja. Nyt vaadittaisiin vielä hieman aikaa, jotta kaikki verkkojen hallinnoijat voisivat sitten saattaa itsensä, itsensä siihen tilanteeseen, että olisivat vaatimusten mukaisia. Eli ennen kuin näiden uusien vaatimusten noudattaminen on, on sitovalla astella niin ei voida vaatia toimia. Kiitos. Okay, so Mrs. Manfredi, you have a series of... Rova Manfredi, te saitte nyt äh, useamman lisäkysymyksen tästä aiheesta, mutta Herra Dantan puhuu myös näistä poikkeuksista, joten kun olette vastannut tähän aiheeseen, niin ehkä voitte sitten myös puhua mm, poikkeuksista. Kiitoksia. With pleasure. So... No mieluusti. Ehkä yritän ensin vastata kysymykseen, jonka esitti edustaja Müller eli artikla 10 nykydirektiivissä, joka ei näytä osuneen tavoitteeseensa. Voisin todeta, että juomavesidirektiivi tarkastelussa todettiin, että tämä ähm, artikla on tehoton, koska se jättää liikaa pelivaraa jäsenvaltioille sen varmistamiseksi, että materiaalit, jotka ovat kontaktissa juomaveteen, ovat ihmisen terveydelle sopivia tai eivät sitä vaaranna. No nyt meillä on sitten sellainen tilanne, että teollisuus, joka näitä materiaaleja tuottaa, alistuu hyvin merkittävälle hallinnolliselle taakalle, koska sen on haettava erilaisia lupia, kautta EUn ja 700 miljoonaa euroa vuodessa menee tähän luvanhakumenettelyyn ja tämä liittyy tosiaan tämän artiklan sanamuotoon, joka on johtanut aika kirjavaan täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot pyytävät vielä tai vaativat lisätestejä ennen kuin tuote voidaan saattaa markkinoille, tuote, joka on kontaktissa juomaveteen tiivissä yhteydessä kollegojen kanssa, jotka ovat rakennusmateriaaleista vastuussa. Olemme ehdottaneet uudelleen tarkastelua ja sen selkeyttämistä, että rakennusmateriaalidirektiivissä täytyy sopia standardeista näiden merkittävien materiaalien suhteen, jotka ovat kontaktissa juomaveden kanssa – ja sitten näiden lupamenettelyn sisämarkkinoilla on hoidettava jouhevasti niin, että mitään lisää testejä ei, eivät jäsenvaltiot enää voi vaatia, mutta että samalla ihmisten terveyden suojelu toteutuu täysimääräisesti. Työt ovat käynnissä täydessä vauhdissa ja Teemme myös tiivistä yhteistyötä kollegojen kanssa sopiaksemme hygienisten materiaalien tai materiaalien korkeista hygieniavaatimuksista. Ja tämä tietenkin liittyy myös neuvostossa aiheesta käytäviin keskusteluihin. Käyttäisin muuten myös tilaisuutta hyväkseni kertoakseni valiokunnalle, että neuvottelut neuvostossa etenevät oikein hyvin ja että Bulgaria puheenjohtajavaltiona on hyvin sitoutunut edistämään tätä kysymystä ja tietenkin äh, luotamme myös teidän tukenne. Sitten Zoffolin äh, kysymys, joka liittyi näihin äh, PFASiin. Ja nyt on päätetty nämä aineet lisätä uutena parametrina, jota täytyy juomavedestä tarkastella. Nykydirektiivissähän PFAS eivät ole mukana. Tiedämme, että tämä on kunnianhimoinen lähestymistava, koska samallahan asetamme myös korkeimman sallitun arvon kaikille PFASille ja näin ollen äh, kaikki yksittäiset äh, aineet äh, katetaan tämän lähestymistavan kautta. Lähestymistavan, jonka kautta pyrimme estämään sen, että tiettyjä aine- aineita, joita käytetään, korvattaisiin sitten muilla vastaavilla, jotka ovat ihan yhtä vahingollisia, niin kuin monet teistä tiedätte, Alankomaissa on käynyt ihan tässä vastikään kun äh, eräs tietty PFAS, e e korvattiinkin sitten vastaavalla Gen X-aineella, joka aiheutti merkittävää saastumista sitten tässä puolestaan. Eli varovaisuusperiaatteen mukaisesti olemme nyt äh, esittäneet ajatuksen, että koko tämä aineluokka rajoitetaan 0,1 milligrammaan litralta Äh, siis kaikki PFAS ja 0,5 milligrammaa litrassa kaikki aineet kokonaisuudessaan kaiken kaikkiaan. Ja nämä arvot ovat itse asiassa hieman korkeammat kuin äh, Ruotsin tai jopa Yhdysvaltain soveltamat tasot, joten uskomme, että tämän tulisi olla ihan mahdollista Euroopassa. Sitten esitettiin kysymys edustaja Dantin kysyi poikkeuksista, miksi on poistettu artikla 9 nykyvesipuitedirektiivistä ja mitä me nyt sitten oikein tässä pyrimme aikaan saamaan, kuin näitä poikkeuspyyntöjä on koko joukko. Jäsenvaltioiden tulee raportoida meille vasta siitä hetkestä alkaen, kun toinen poikkeus halutaan ensimmäisten kolmen vuoden aikana raportointia ei tarvita. Näin ollen meillä ei ole kokonaistietoa poikkeuksista sitä alkaen, kun tämä direktiivi on voimaan saatettu Euroopan unionissa. On meillä nyt jonkinnäköinen käsitys kuitenkin, ja vain vuonna 2017 esimerkiksi komissio sai yhden pyynnön kolmatta poikkeusta varten, eli siis poikkeuksen pidentäminen yhdeksän vuoteen. Tämä pyyntö hylättiin ja sitten on saatu kymmenisen pyyntöä ensimmäistä ja toista poikkeusta varten. Katsomme, että tässä vaiheessa näin monta vuotta vesi Eh, juomavesidirektiivin eh, voimaanastumisen jälkeen eh, emme voi enää hyväksyä poikkeuksia. Toki alussa jäsenvaltiot tarvitsivat hieman lisää aikaa saadakseen raja-arvo arvonsa kuntoon. Nyt kuitenkin, kun juomavesidirektiivi on ollut jo 15 vuoden ajan voimassa, ei poikkeuksia voida perustella. Toki ymmärrämme äh, edustaja Dantanin, äh, joka muuten on esittelijä ja jota haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä jo tähän asti, niin äh, vastatakseni tähän perusteluun siitä, että tulisiko mahdollisesti tarjota siirtymäkautta, jotta tietyt jäsenvaltiot tai ainakin ne jäsenvaltiot, jotka sitä tarvitsevat, voivat ottaa käyttöön ja kunnioittaa näitä uusia raja-arvoja. Ja tätä keskustelua tullaan kollegiossa käymään piakkoin ja teemme parhaamme, että saamme kaikkia tyydyttävän hyvän vankan kompromissin aikaiseksi. Eli korkea ihmisten terveyden suojataso ja juomaveden suojataso. Jälleen mietin, onnistuinko vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. The question also. Niin, sitten edustaja Potts kysyi vielä tästä säästöttäjä maksaa periaatteesta. Eli onko vaarana se, että kun otamme tiukemmat määräykset käyttöön, kaikki kustannukset lankeavat loppukäyttäjien kontolle, eli että vesi on turvallisempaa, puhtaampaa, mutta kalliimpaa. Ja tässä voin vain palata arvioon, mm, vaikutusarvioon, jossa katsottiin ja katsotaan, että kotitalouksien vuosittainen kustannusten kasvu on 700 korkeintaan 10 euroon, eli että se, että otetaan käyttöön huomattavasti paremmat ihmisten terveyttä suojelevat toimet, ei aiheuttaisi merkittävää lisäkustannusta kuluttajille. Ja tässä täytyy tietenkin myös samalla huomioida ne mahdolliset säästöt, joita voidaan aikaan saada, koska niin kuin tiedätte, hana, vesi, litra maksaa 0,5 senttiä kuluttajalle. Ajatellaan vesipulvettä sen hintaa, niin kaiken kaikkiaan säästöt voivat olla 6 kuusikin sataa euroa vuodessa, kun kuluttajat, kotitaloudet voivat luottavaisin mielin nauttia hanaa vettä pulloveden sijaan. Jos unohdin jotain, niin ohjeistattehan puheenjohtaja minua. Tämä on ensimmäinen kertani valiokunnassanne, joten joku asia on saattanut mennä minultakin sivusuun. Hyvät kollegat, Vastattiinko kysymyksiin tästä aiheesta, joten teette oikein hyvää työtä, Rova Manfredi. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, kysymysryppääseen, joka koskee tietoa ja raportointia veden laadusta. Meillä on tässä kaksi kysymystä edustaja Cabeson Ruisilta ja edustaja Boilanilta. Äh, hyvä, Rova Manfredi, olkaa hyvä. So, the... no niin, todellakin menemme nyt tähän äh, tiedotus- ja raportointiaiheeseen. Tässä olemme saaneet äh, kysymyksen Cabeson Ruissilta. Ja siinä on kyse siitä, että Olemmeko sitä mieltä, että tiedotammeko kuluttajille oikeiden välineiden kautta? Jäsen on huolestunut siitä, emmekö aiheuta digitaalista jakoa, koska on totta, että tässä uudelleenlaadinnassa puhutaan nimenomaan siitä, että kuluttajille pitäisi tiedottaa internetin kautta. On totta, tässä artiklassa puhutaan siitä, kuinka tärkeää on se, että jäsenvaltiot ovat jatkuvasti päivittäneet internetissä saatavilla olevat tiedot, mutta meillä on saman aikaan myös 14 artikla, jossa sanotaan, että on tärkeää, että että vesilaitokset suoraan tiedottavat kuluttajille esimerkiksi vesilaskujen kautta, eikä vesilaskun tarvitse välttämättä kulkea netin kautta. Ja vesilaitosten etu on lähettää nämä laskut varmistaakseen, että laskut maksetaan. Eli tämä on siis vain yksi mahdollisuus, on yksi väline, jota voidaan harkita. Toinen on joku tällainen älysovellus. Tämä on aihe, josta voidaan varmasti vielä keskustella yhdessä neuvoston kanssa ja olemme avoimia harkitsemaan mitä tahansa muuta tiedotusväylää, jota pidätte sopivampana. Emme halua aiheuttaa digitaalista jakoa. Te tiedätte, että koko komissio tekee kovasti työtä digitaalisten sisämarkkinastrategian puitteissa tämän kuilun umpeen kuromiseksi, ja me kiinnitämme tässä asiassa kovasti huomiota siihen, että kaikki kuluttajat äh, pääsevät sellaiselle tiedon tasolle, joka kannustaa heitä käyttämään äh, enemmän hanavettä. Sitten kysymys, jonka edustaja Boilan on jättänyt liittyen torjunta-aineen pitoisuuksien trendiin juomavedessä. Haluan sanoa, että Kyllä, viimeisin kolmivuotis raportti, joka meillä on, kattaa vuodet 2011-2013 ja se itse asiassa hyväksyttiin vasta lokakuussa 2016. Me olemme valmistelemassa uutta yhteenvetoraporttia aiheesta. Sen pitäisi valmistua marraskuussa 2018. Näin meiltä myös laki vaatii. Tämä määritellään nykyisen juomavesidirektiivin 5 artiklassa, joten tällä hetkellä meillä ei ole päivitetympää tietoa juomaveden laadusta. Kuitenkin vaikutusten arvioinnissa olemme antaneet joitakin tietoja aiheesta ja meidän analyysimme osoittaa, että yleensä noudatetaan erittäin hyvin kaikissa jäsenvaltioissa torjunta-aineparametreja, kun on kyse atrasiinista, terbutilarasiinista ja monista muista. Eli vuoden 2013 lukujen mukaan tietomme osoittavat, että noudatusaste kaikissa jäsenvaltioissa oli 99-100 prosenttiin. Tämä siis keskiarvo. Tämä on hyvä tulos kansalaisillemme. Kiitoksia. Kiitos. tästä aiheesta, joka käsittelee raportointia ja vedenlaatua. Edustaja Grosteet, haluatteko puhua tästä aiheesta? Oui, sur ce sujet. Ah, d'accord. Si vous Kyllä, tästä juuri minuutti, jos sallitte puheenjohtaja. Niin. Olen seurannut tätä keskustelua ja vastikään eräs tiedemies sanoi minulle, että myös vesistöjen biologista monimuotoisuutta tarkastellaan säännöllisesti ja hormonijäämiä havaitaan yhä useammin esimerkiksi kaloja analysoimalla ja tämähän saattaa sitten vaikuttaa erityisesti nuorten hormonijärjestelmään ja johtaa siihen, johtaa, johtaa hyvin kielteisiin vaikutuksia kehityskulkuihin yhteiskunnissamme esimerkiksi nuoret miehet saavat leimallisesti naisellisia piirteitä. Eli tällaiset toksikologiset tekstit täytyisi kyllä toden totta ottaa huomioon ongelman mittaamiseksi. Kiireinen asia siis. Onko muita kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen? Ei. Sitten Rova Manfredi. my very expert asiantunteva kollegani, joka istuu vieressäni, muistuttaa siitä, minkä tässä jo aiemminkin totesin. Tässä uudelleen tarkastelussa ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön monitorointivelvollisuus myös hormonaalisten haitta-aineiden osalta, eli myös beta-estadrioli joka saattaisi vaikuttaa juuri tämänkaltaisia ongelmia kuin joihin arvoisa edustaja viittasi. Matalla yksi nanogramma litrassa raja-arvo voidaan hyväksyä. E, tästä keskusteltiin pitkään WHO-kollegojen kanssa ja tämä on merkittävä paitsi hormonaalisia haitta-aineita silmällä pitäen myös ajatellen ylipäätään hormoneita lääkeaineissa, eli kun tarkastellaan näiden aineiden läsnäoloa vesistöissä samalla rajataan vahingollisten lääkeaineiden käyttöä markkinoilla. Nyt ensimmäistä kertaa tällainen EUn laajuinen monitorointi- ja raportointivelvollisuus otetaan käyttöön käyttöön. Ja meidän täytyy olla todella huolellisia, todella tarkkaavaisia. Ja nämä ovat niitä prioriteettiaineita, joista jäsenvaltioiden tulee sitten olla hyvin tarkkaavaisia ja katsoa, että, että täytyykö monitorointia suorastaan lisätä havaintojen perusteella. Tässä on tällainen tietty siirtymä joka, josta meidän täytyy huolehtia, mutta kyllä on todella halukkuutta todella rajoittaa kansalaisiin kohdistuvia kielteisiä terveysvaikutuksia. Kiitos oikein paljon. Sitten olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta meillä on vielä kolme kysymystä. Ensimmäinen on edustaja Soitsalta liittyen jätteistä vedessä. Voisitteko vastata tähän, Rova Manfredi? Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin jo, kun teemme tämän ehdotuksen uudelleen laatimisesta, kiinnitämme kovasti huomiota kuluttajille tiedottamiseen. Tässä artiklassa todella vaaditaan, että internetissä saatavilla olevat tiedot sisältävät myös äh, neuvoja siitä, miten vedenkulutusta voitaisiin vähentää. Esimerkiksi äh, valistusta ja myöskin energiakulutuksen vähentämistä tässä samassa yhteydessä. Sitten Olemme pyytäneet jäsenvaltioita esimerkiksi käynnistämään kampanjoita, joilla voi, tiedotetaan kansalaisille hanaveden laadusta. Löydätte sen äh, artiklasta 13. Kuten tiedätte yleisemmin globaalisti, äh, Yhdysvallat edisti äh, universaalia pääsyä veteen ja viemäröintiin viime vuosikymmentä. Tämä on erittäin tärkeä kestävän kehityksen tavoite, mutta me olemme myös sitoutuneet siihen uudessa eurooppalaisessa eh, kehityssopimuksessa eh, 2014-2020 ajanjaksolla vesi- ja viemäröinti on keskeisessä asemassa kehitysyhteistyössä 13 maan kanssa Afrikassa, Lähi-idässä, Sao Tome ja Principe ja Salomonin saaret ovat tässä mukana. Samoin monet muut maailmankolkat. Meillä on myös useita alueisia ohjelmia naapurimaiden kanssa, samoin kuin Keski- ja Latinalaisessa Amerikassa me käytämme tähän hankkeeseen noin 800 miljoonaa euroa. Tämä varmasti kertoo, kuinka tärkeänä pidämme tätä aihetta. Kehitysyhteistyövälineessä vesi kysymykset myös valtavirtaistetaan muille aloille, koska on selvä yhteys veden, energian ja elintarviketurvallisuuden välillä. Ja me työstämme näitä aiheita myös, kun käsitellään alueellista integraatiota, kun tarkoituksena edistää rauhaa ja turvallisuutta ja riittävää ympäristönsuojelun tasoa. Maaliskuussa 2018 Yhdysvallat aloitti poliittisen ohjelman edistääkseen maailmanlaajuista jäsenyyttä Unescon vesiohjelmassa. Tämän tarkoituksena on korostaa uskoamme äm, yhteistyöhön vesikysymyksissä, kansainväliseen yhteistyöhön. Joten nyt meidän täytyy äh, keskittyä näihin yhteisiin etuihin, joita voidaan vesiyhteistyöstä saada, ja rohkaista jäsenvaltioita ratifioimaan mahdollisimman pian tämä vesiyleissopimus ja panemaan se täytäntöön. Voisin mennä myös toiseen kysymykseen, joka on tässä yhteydessä tehty. Haluatteko, että jatkan? Koska näen vielä kaksi muuta kysymystä, jotka löytyvät tästä esityslistasta. Kyllä, voitte siirtyä edustaja Farian kysymyksiin kuivuudesta. näitä Farian kysymyksiä varmasti tarkoitittekin. Olkaa hyvä. Niin, edustaja Farian kysymys liittyy äärimmäiseen kuivuuteen eteläisessä Euroopassa ja sen lisääntymiseen ja millaisiin toimiin komissio on ryhtynyt näiden kuivuusaaltojen lievittämiseksi. Te tiedätte, että kuivuus on saanut paljon huomiota meiltä. Me annoimme tiedonannon jo vuonna 2007 ja olemme uudistaneet sitoumuksen 2012 tiedonannon kautta ja olemme luoneet eurooppalaisen kuivuuden seurantakeskuksen. Läheisessä yhteistyössä ympäristöviraston kanssa me olemme tuottamassa parempia veden vähyyttä mittaavia indikaattoreita, joiden avulla voimme parantaa tiedon keruuta ja tilastojen saatavuutta EUn tasolla. Komissio on sitoutunut ryhtyvänsä käytännönläheisiin toimiin, jotta voidaan turvallisesti ja kustannustehokkaasti uudelleen käyttää vettä. Te tiedätte, te varmasti tämän me haluamme pian tälle valiokunnalle ja neuvostolle esittää lainsäädäntöehdotuksen vähimmäisvaatimuksista äh, veden uudelleenkäyttöä varten maatalouden kastelussa. Me aiomme tehdä tämän ehdotuksen tämän vuoden toukokuussa, siis ensi kuussa. Samanaikaisesti strategisten tavoitteidemme mukaisesti ja annamme tukea jäsenvaltioille, jotta ne voivat puuttua veden vähyyteen, erityisesti yhteisrahoitusmahdollisuuksien kautta rakennerahastoissa. Kun on kyse veden säilytysmahdollisuuksista, rohkaisemme vihreän infrastruktuurin käyttöä, luonnollisia veden ähm, keruu menetelmiä, esimerkiksi sadeveden keruuta. Meillä on useampia tutkimuksia ja pilottihankkeita liittyen eh, vedenkäytön vähentämiseen, samoin vesivuotojen vähentämiseen. Vuodot ovat suuri ongelma. Meillä on jopa 23 prosentin vuotomääriä ja koko tämän ohjelmakauden aikana 2014-2020 noin 670 000 euroa on käytetty veden hallintaan ja vesivarantojen säilyttämishankkeisiin. Toivottavasti seuraavissa monivuotisissa rahoituspuitteissa tulemme saamaan saman verran määrärahoja, jos, jollei enemmänkin, jotta voimme kannustaa veden uudelleen käyttöön ja kierrättämiseen. Sitten viimeinen kysymys, joka käsittelee äh, veden saantia ihmisoikeutena ja komission, voiko komissio antaa vakuutuksia kansalaisille siitä, että veden saanti on tärkeä parametri. Tässä uudelleenlaadinnassa eh, olemme ottaneet mukaan useita parametreja, joiden tarkoituksena on parantaa ei ainoastaan pääsyä veteen, vaan myöskin avoimuutta, mitä tulee eh, veden kustannuksiin. Tarkoituksena on eh, helpottaa kustannusten takaisin saantia vesilaitoksille saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti. Ne ovat ne kriteerit, jotka löytyvät vesipuitedirektiivistä, jossa hyvin selvästi sanotaan, kuinka tärkeää on varmistaa, että veden käyttö hinnoitellaan oikein. Se, mitä olemme konkreettisesti tehneet uudistetussa juomavesidirektiivissä, on se, että olemme ottaneet käyttöön artikloiden tarkoituksena on tiedettä kuluttajille enemmän myös vuotomääristä ja energiatehokkuudesta niin, että kuluttaja voi paremmin arvioida näitä elementtejä ja vertailla niitä. Nämä määräykset ovat paljon kunnianhimoisempia kuin nykyisessä juomavesidirektiivissä olevat määräykset ja toivottavasti teidän tuellanne kun hienosäädämme näitä vaatimuksia silloin, kun on tarpeen, onnistumme käyttäjäystävällisellä tavalla tiedottamaan kuluttajille asioista ja samalla myöskin selvittämään, miten hanaveden hinta muodostuu. Kiitoksia. Näistä viimeisistä kysymyksistä onko lisäkysymyksiä? Edustaja Faria, olkaa hyvä. Thank you very much and thanks for your, uh... Kiitos. Kiitos näistä selvityksistä. En kuitenkaan katso, että ne olisivat riittäviä. Minä osallistuin Brasiliassa vesifoorumiin, olin ainoa parlamentin jäsen paikalla, sivuimeni sanottuna. kaik kaikkia näitä kysymyksiä siellä käsiteltiin. Euroopan puolelta ei juurikaan kyllä vastauksia kuulunut. Puhuitte ohjelmista, indikaatioista, tutkimuksista, globaalista kuvasta 2014-2020. Nämä siis ensimmäisen kysymykseen liittyen, hieman myös toiseen ja kuinka paljon euroja on käytetty näiden tulosten aikansaamiseen. Mutta mihin konkreettisiin toimiin on sitten ryhdytty? Onko kyse pelkästään tilastoista ja tutkimuksista? Eihän se riitä. Oma kotimaani on viime vuonna ja sitä edeltävänä vuonna kärsinyt kuivuudesta – Joet ovat kuivuneet ja ihmiset ovat huolissaan. Ensimmäistä kertaa historiassa on kaupunkia, kaupunkeja, jotka ovat jääneet ilman vettä. Kansalaiset ovat huolissaan. Mitä heille kerrotaan? Mitä heille sanotaan? En minä voi mennä omaan vaalipiireeni ja sanoa ihmisille, että kuunnelkaahan komissio tekee monenmoisia tutkimuksia ja koostaa tilastoja. Ei ihmiset, eivät ihmiset välitä pätkääkään tällaisista tiedoista. He haluavat tietää, mitä konkreettisesti on tehty, jotta heidän mm, olonsa helpottuisi. Vesi on ihmisoikeus, näin todetaan. Te puhutte siitä, että pitää olla tietoinen vuodoista. Minusta tämä ei riitä. Ette ole myöskään vastanneet minun kysymykseen, eli mitä olette tehneet komissiossa konkreettisesti? Ajatuksia toki on heitelty ja niitä on ilmassa, mutta työhän käynnistyi jo vuonna 2014 ja nyt vaalikausi on lähestymässä loppuaan. Jos käytte eteläisissä jäsenvaltioissa, Espanjassa ja Portugalissa, niin nämä ongelmat todella näkyvät siellä selvästi. Ihmisillä ei ole juomavettä, he eivät saa juomavettä käyttöönsä, koska avoimuudessa on puutteita, koska yksityiset tai julkiset palvelut toimivat niin, että jos ihmisillä ei ole riittävästi rahaa maksakseen vesilaskua, niin sitten vettä ihanasta tulee. Näin monia vuosia on nyt käytetty, on laadittu tilastoja, tehty tutkimuksia. Mitä nyt on konkreettisesti sitten esillä? Tämän halusin tietää. Kiitos. Thank you very much. Uh, Madame Kiitos. Rouva Manfred, jos vielä haluatte vastata näihin kysymyksiin. I can't but sympathize. Voin vain kokea sympatiaa uh, jäsenen esittämiä näkökohtia kohtaan. Minä tulen itse Italiasta olen syntynyt Roomassa ja kenties tiedätte, että viime vuonna Roomassa äh, ei ollut vettä käytössä. Ihmiset sitten joutuivat elämään tällaisessa tilanteessa ja tämä johtui infrastruktuuriongelmista ennen kaikkea. Ymmärrän siis täysin sen, miten riittämättömiltä tarjoamani vastaukset voivat vaikuttaa. Vastaisin arvoisalle jäsenelle, että mielelläni palaisin yksityiskohtaisemmin vastauksin hänen kysymyksiinsä, kuinka paljon on tehty esimerkiksi aluepolitiikassa Portugalissa tämän asian ratkaisemiseksi. Paljon on kyllä tehty aivan konkreettisten hankkeiden kautta, jotta voidaan parantaa vesiinfrastruktuuria kaikissa niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat pyytäneet Euroopan unionilta yhteisrahoitusta. Kaikki se valmistelutyö, jota nyt tehdään MFFn yhteydessä, to- toteutetaan niin, että voimme varmistaa sen, että myös vesi-infrastruktuurikysymyksiin todella paneudutaan. Tässähän kyse ei ole pelkästään Etelä-Euroopan erityisongelmista. Tätä haluaisin painottaa, kun julkisesti puhun vesiasioista, niin syntyy se vaikutelma, että asiassa olisi jonkinlainen pohjoinen eteläjako. Näin ei kuitenkaan ole. Veden puutetta ja kuivuutta nähdään myös muualla Eurooppaa, jopa pohjoisissakin jäsenvaltioissa ja itäisissä ja keskeisissä jäsenvaltioissa. Nimenomaan kun pidämme mielessä tämän ongelman kiireellisyyden, olemme tehneet tämän ehdotuksen, jossa on minimivaatimukset, joilla pyritään helpottamaan esimerkiksi kaupunkien mm, kätevesien käsittelyä ja uudelleen käyttöä esimerkiksi maatalouskäyttöön. Tältä pohjalta haluaisimme korjata myös vesikumppanuuden toimintaa, Euroopassa. Tässä kyse on siitä, että käytetään parasta mahdollista teknologiaa katalysaattorina ja noudatetaan kiertotalouden periaatteita silloin, kun kyse on kaikista mahdollisista veden lähde, lähteistä. Yritämme tuoda kaikki osapuolet saman pöydän ääreen, jotta ratkaisuja todella löytyisi. Jos arvoisa jäsen hyväksyy tarjo, tarjoukseni, niin ehdotan, että eh, tarjoan hänelle lisätietoa myöhemmin ja voimme käydä vuoropuhelua. Haluan vakuuttaa teille sen, että komission sen Vella ja kaikki komissa olemme hyvin päättäväisiä. Aiomme tähän ongelmaan kyllä puuttua. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy tämä ensimmäinen osa, joka liittyi olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja nyt menemme sitten tulevaan lainsäädäntöön, eli kysymykset, jotka liittyvät juomavesidirektiivin uudelleenlaadintaan. Ensimmäinen kysymys liittyy kotimaan vedenjakelun riskin arviointiin. Olkaa hyvä, Rova Manfredi, jos haluatte vastata tähän kysymykseen. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tämä edustaja Velkenin kysymys käsittelee materiaaleja, jotka ovat äh, kontaktissa juomaveteen ja kysytään meidän suunnitelmistamme uudelleen, säännöntö uudelleen tarkasteltaessa. No niin, suunnitelmamme ja tuleva ehdotuksemme pyrkivät toimimaan kahtalaisesti. Ensinnäkin uudistetussa tekstissä pyrimme siihen, että tekniset vaatimukset ja standardointi tuotteiden kohdalla säännellään rakennusmateriaali säännöstössämme ja todella perustetaan tämä työ standardoinnille, joka on kaikille yhteistä. Ehdotuksessa on todettu, että sisämarkkinoille ei ole hyväksi jatkaa nykyjärjestelmän pohjalta, kun meillä on erilaisia kansallisia materiaaleja ja tuotelupamenettelyjä, hyväksyntämenettelyjä Eh, ja ei tämä välttämättä kuitenkaan johda turvallisuuteen, tuotteiden turvallisuuteen markkinoilla, eikä ihmisten terveyden suojelemiseen, eikä tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla. Tästä syystä olemme nyt käynnistäneet työt nopeuttaaksemme tätä standardointityötä, hygienia ja turvallisuus kysymyksissä siis näiden tuotteiden osalta. Ja ymmärrän, että mandaattiluonnos, joka standardointi elintä koskee, on käsittelyssä ja periaatteessa tämän vuoden loppuun mennessä tuloksia saa odottaa muuttaa, eli haluamme rationalisoida päätöksentekoprosessia, mitä tulee turvallisiin rakennusmateriaaleihin, jotka ovat juomaveden kanssa kontaktissa. Tiettyä painetta jotain sidosryhmiltä ja myös julkisilta viranomaisiltakin on tullut kun puhutaan erityisistä materiaaleista ja teknologioista. Mielestämme on hyvä periaate, hyvä lainsäädäntö, luonnosteluperiaate, että komissio on niin teknologianeutraali kuin mahdollista myös jatkossa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Muita kommentteja tähän kysymykseen ei näyttäisi olevan. Sitten kysymys edustaja Kadenpahilta. Se liittyy korjaaviin toimiin ja käytön rajoituksiin. Sitten tämä kysymys, olkaa hyvä. With pleasure, Chair. Mielellään puheenjohtaja. Jos nyt ymmärrän oikein, niin tämä kysymyshän koostuu useammasta alakysymyksestä. Yritän tehdä parhaan ja vastata kaikkiin kysymyksiin. arvoisa jäsen tässä kysymyksessään haluaisi saada lisätietoja siitä, minkälaisia rikkomusmenettelyjä on nyt käynnissä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat ylittäneet parametriarvot silloin, kun kyse on vaikutuksista ihmisten terveyteen. Ensin korostaisin sitä, että hän viittaa tässä artiklaan 12 ja sen kolmanteen osaan, Sehän on uusi osa tässä uudelleen laadinnassa. Säännöksen tarkoitus on selkeyttää parametriarvoja, jotka on kirjattu liitteeseen yksi tässä ehdotuksena, ehdotuksessa. Tarkoitus on toimia niin, että todella menettelyjä noudatetaan silloin, jos ylityksiä tapahtuu. Katsomme, että tämä lisäys on tärkeä. Siinä ei todeta, että ylitys olisi vaara ihmisten terveydelle sinällään, vaan se, se voi ase- olla mahdollinen uhka. Välttämättä tämä ei johda siihen, että juomaveden käyttö kielletään tai estetään, pikemminkin niin, että ottaen huomioon vaaran taso, tiedotetaan kansalaisia tai ryhdytään varovaisuustoimiin tai jotakin sen kaltaista. Olemme esimerkiksi tietoisia erästä tapauksesta, joka liittyy käynnissä oleviin tutkimuksiin jäsenvaltioissa. Kyseinen jäsenvaltio on päättänyt suosia tiettyjä desinfiointiprosesseja verrattuna muihin. Mutta tässä tapauksessa havaitsimme, että kyseinen jäsenvaltio ei riittävästi tiedottanut kansalaisille siitä, että tiettynä ajanjaksona oli paljon enemmän trialometaania kuin normaalisti sallittaisiin juomavedessä. Ja tämä tarkoitti sitä, että väestö altistui pitkällisesti tällaiselle tasolle kyseistä ainetta. Tätä tapausta tutkitaan ja nyt kyse on tavallaan rikkomusmenettelyä edeltävästä vaiheesta. Parlamentin jäsen kysyi myös sitä, ovatko toksikologit vahvistaneet sen, että parametrien ylitykset, jotka johtavat rikkomusmenettelyyn, todella aiheuttavat vaaraa ihmisten terveydelle. Palaisin jo mainitsemani esimerkkiin tästä trialometanista tai metaneista. Me tiedämme, että aineen haittavaikutukset on tunnustettu WHOssa jo vuonna 1993. Tälle aineelle altistuminen voi tapahtua useista eri lähteistä. Joko niin, että juomavettä niellään, sitten altistuminen voi tapahtua myös höyrystymisen kautta juomavedestä hengittämällä, taikka myös ihon kautta mutta esimerkiksi kylvyssä tai suihkussa tälle voi altistua. Tietysti myös ruoan nielemisen kautta altistus voi tapahtua. Korkea aineen taso on yhdistetty lukuisiin tauteihin. Se voi siis aiheuttaa ongelmia esimerkiksi maksassa, munuaisessa. Se voi lisätä myös esimerkiksi peräsuolisyövän vaaraa. Kyse on vakavista taudeista, ja myös tästä voi aiheuttaa kelteisiä vaikutuksia sikiökehitykselle. Näitä todettiin jo vuonna 2005. Syöpätutkimuslaitos kansainvälisesti on myös tunnistanut kaksi tähän perheeseen kuuluvaa ainetta mahdollisesti karsinogeenisiksi aineiksi. Voimme siis laajalti vahvistaa, että kyllä, toksikologisissa tutkimuksissa on vahvistettu, että nämä aineet voivat muodostaa huomattavan vaaran ihmisten terveydelle. Parlamentin jäsen kysyy myös, että olemmeko tietoisia siitä, että jopa lievä kynnysarvon ylitys voi johtaa sellaiseen menettelyyn, että jäsenvaltion täytyy informoida kansalaisia mahdollisesta vaarasta tässä kysymyksessä ja sen tuntuu hieman epäilevän, onko kaikissa tapauksissa todella näin. Käsittääkseni jo vastasin tähän kysymykseen. Niin kuin sanoin, katsomme, että tämä artikla 12 on tavallaan automaattinen lisäys artiklaan 4, jossa määritellään jäsenvaltioiden velvollisuus kunnioittaa parametriarvoja tässä direktiivissä. Muuten, muutoin emme pääsisi niihin tavoitteisiin, joita meillä ihmisten terveydestä on. Toki täsmällistä sanamuodosta voidaan vielä keskustella, mutta se, että tämä parametriarvo ylittyy, niin silloin täytyy varmistaa se, että jäsenvaltiot varoittavat kansalaisia ja ryhtyvät toimiin. Ja tämä on meidän mielestämme välttämätöntä. Sitten Tämä artikla 12 ja varoitusmekanismi, joka mahdollisesti voisi johtaa siihen, että kuluttajat menettävät luottamuksensa. Olemme valmiita keskustelemaan aiheesta. Kenties voisi käydä päinvastoinkin niin, että jäsenvaltioiden tulisi suhteessa väestönsä tuo, toimia nimenomaan luottamuksen pohjalta niin, että kun tietoa lisätään ja avoimuutta lisätään, niin luottamuskin kasvaisi jäsenvaltioiden tulisi oikea-aikaisesti informoida väestöään. Nykytilanteessa, niin kuin tiedätte, olemassa olevien parametreinkin suhteen sääntöjä noudatetaan hyvin. Euroopassa ei voida sanoa niin, että joka puolella aluettamme veden laatu olisi hyvin vaarallisella tasolla, vaan päinvastoin. Avoimuus lisää luottamusta ja vaihe vaiheelta kansalaiset ovat entistä tietoisempia tilanteesta. Emme katso, että tämä olisi sellainen artikla, jonka tulisi jotenkin aiheuttaa paniikkia tai kehottaa meitä käyttämään ennen kaikkea pullotettua vettä. No sitten kysymys siitä, mikä on mikro muovin tilanne, mitä komissio tekee tälle aiheelle. Kyse on lainsäädäntöhankkeesta, jossa nyt sisäisiä toimia määritellään, jotta voimme esittää lainsäädäntöehdotuksen toukokuun loppuun mennessä. Kiitos. Thank you very much. Madam Kadenbach. Kiitos oikein paljon, edustaja Kadenbach. Sydämelliset kiitokset tästä selvityksestä. Ymmärrän tietenkin, että kaikkialla siellä, missä parametrit, jotka ovat ihmisen terveydelle vaarallisia, aineiden parametrit ylitetään, niin silloin tietenkin täytyy tiedottaa kansalaisille. Mutta tämä ei ollut kysymykseni ydinkysymys kuului, että mitä tapahtuu sitten, jos ylitetään parametreja, jos on kyse kemiallista aineista, jotka eivät äh, aiheuta ähm, terveydelle vaaraa, esimerkiksi vesi äh, samenee korosion takia, jossa tiedetään, että tämä ei aiheuta terveydelle vaaraa. Tässä näen, että väestö voi äh, syntyä epävarmuutta väestön keskuudessa, jos tällaiset parametrit ovat tässä artiklassa 12.13 vielä jäljellä. Haluaako joku muu puhua tästä aiheesta? Ei. Rova Manfredi, kun olette valmis. Like to give the floor on... Kiitos. Tässä asiassa antaisin mielelläni Clementin de Rualle, asian tuntijalle, niin puheenvuoron hän on ollut valmistelemassa tätä ehdotusta. Kiitoksia. Tosiaan äh, tässä, tässä erityiskysymyksessä katsomme, että tämä ei ole suoraan terveyteen äh, liittyvä parametri, mutta merkittävä indikaattori kuitenkin, joka osoittaa mahdolliset äh, terveysvaikutukset. Siksi se on sisällytetty yhtenä mahdollisena parametrina tähän liitteeseen yksi koska se saattaa osoittaa näitä terveysvaikutuksia indikaattorina. Ja ihan niin kuin Veronika tuossa äsken mainitsi, me emme suinkaan halua lietsoa paniikkia tai vähentää kuluttajien luottamusta juomaveteen, jos tapahtuu tällaisia pieniä merkityksettömiä tapahtumia, mutta on hyvä ehkä yhteislainsäätäjien pohtia, pohtia sitten parlamentin ja neuvoston keskustelumahdollisuutta. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten menemme muihin kysymyksiin. Veden saanti, juomaveden saanti. Tässä meillä on kolme kysymystä tässä kysymys ryppäästä herra Palmerilta, Rova Kaveson Ruisilta ja Rova Kaadenpahilta. Joten käsitelläänpä tämä kysymys. Rypäs, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä kysymyksessä edustaja Palmer viittaa erityisesti ehdotuksen 13 artiklaan, joka on se, jossa otetaan käyttöön velvoite jäsenvaltiolle parantaa vedensaatia äh, kaikille, mutta siinä erityisesti mainitaan äh, veden saannin oikeus äh, haavoittuville ryhmille ja riskiryhmille, ja hän kysyy, kuinka kunnianhimoisia olemme tämän artiklan suhteen. Haluaisin kertoa teille jotakin tämän taustoista. Koko ehdotus on laadittu sovittu äh, läheisyysperiaate mielessä. Meidän mielestämme tämä on aihe, jossa jäsenvaltiolle pitäisi antaa liikkumavaraa tämän artiklan täytäntöönpanossa ja sen varmistamisessa, että äh, ne ryhtyvät äh, oikeisiin toimenpiteisiin huomioiden kansalliset olosuhteet. Me määrittelimme tässä heikoimmat väestöryhmät ja marginalisoidut väestöryhmät, joille juomaveteen pääsy on varmistettava. Artikla 28 määrittelee sen ja sen täytyy nähdä yhteydessä johdantosan kappaleeseen 18, jossa sanotaan puuttumatta jäsenvaltion oikeuteen määritellä noin ryhmät niihin pitäisi kuulua ainakin pakolaiset, äh, asunnottomat ja vähemmistöryhmät, kuten romanit, sintit, äh, travelersit ja äh, muut väestöryhmät, olivat he sitten paikallaan pysyviä tai liikkuvia väestöryhmiä. Tämä on siis komission ehdotus mm, Äh, oikeudellinen määritelmä, joka löytyy 28 äh, artiklasta, on riittävän laaja, jotta se voi kattaa mm, erilaiset paikalliset tilanteet jäsenvaltioissa. Haluaisin hiukan enemmän valottaa tätä ongelmaa, josta keskustelemme. Tänään Euroopassa meillä on 23 miljoonaa asukasta, vähän alta 5 prosenttia väestöstä, joilla ei ole julkista vesijohtovettä. Tämä ei välttämättä tarkoita, että ei ole veden saantia, mutta heillä ei siis ole julkista vesijohtovettä. Kun sitten katsotaan eh, heikkoja ja marginalisoituja väestöryhmiä, niin luvut osoittavat, että eh, esimerkiksi romaniväestössä 16 000 eh, kahteen miljoonaan ihmiseen. Meillä on siis tällainen haarukka arvio, joka tulee perusoikeusvirastolla heillä ei ole pääsyä veteen. 75 000 asunnotonta, eh, heillä ei ole veden saantia ja sama koskee noin kahta miljoonaa pakolaista. Joten eh, ehdotuksessa kuitenkin selvästi sanotaan, että jäsenvaltion oikeus määritellä nuo ryhmät ottaen huomioon kansallinen tilanne. Sitten menen eteenpäin, ellei kysymyksiä ole. Sitten edustaja Cabezon Ruissin kysymys. Hän kiinnittää huomiomme siihen, että ehdotuksessa ei hänen mielessään riittävästi käsitellä veden hinnoittelua, siitä, että veden pitää olla maksettavissa ja sitten ei käsitellä vesiköyhyyttä energiaköyhyyden lisäksi, joka on kuitenkin tunnettu ongelma. Tähän haluaisin sanoa ensinnäkin toistan tässä nyt hiukan itseäni, koska kuten tiedätte, kaikki nämä kysymykset liittyvät tietenkin toisiinsa. Vaikutusten arviointi, joka tähän ehdotukseen liittyy, menee hyvin yksityiskohtaiselle tasolle, koska olemme parhaalla mahdollisella tavalla yrittäneet äh, arvioida veden hintaa äh, ottaen huomioon alhaisen tulotason kotitaloudet ja äh, olemme huomanneet, että tässä on suora linkki turvallisempaan juomaveteen ja paremmin valistuneeseen kuluttajaan, koska tässä hinnan nousu on 710 euroa vuodessa. Tämä on tämä luku, jonka mainitsin jo aikaisemmin. Joten vaikutusten arviointi äh, sanoo, että tämä ei kovinkaan voimakkaasti vaikuta hintaan. Kun on kyse sitten kustannusten takaisinperinnästä, vesilaitoksille se käsitellään vesipuitedirektiivin 9 artiklassa, siksi sitä ei käsitellä juomavesilainsäädännössä. Kuten tiedätte, vesipuitedirektiivin mukaan meillä ei ole harmonisoitia toimia, joiden kautta jäsenvaltioiden tulisi nämä hinnat määritellä. Mutta on kuitenkin hyviä käytänteitä ja hyvien käytänteiden vaihtoa ja tulemme varmasti valvomaan tätä tarkasti, kun direktiivin uudelleen arvioidaan mutta on kuitenkin tärkeää jättää jonkin verran liikkumavaraa jäsenvaltioille, jotta ne voivat ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet, kun ajatellaan veden hinnoittelua ja veden käyttöä. Joten vastauksena tähän kysymykseen siitä, millaisia toimia haluamme rohkaista, sanoisin, että me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että että ensinnäkin, kuten sanoin aikaisemmin, riittävästi yhteisrahoitusmahdollisuuksia on käytössä erityisesti niille maille, joilla on eniten eh, heikkoja väestöryhmiä ja marginalisoituja väestöryhmiä. Meillä on tilastoja, joiden avulla voimme nähdä, missä näitä väestöryhmiä on eniten, ja olemme nähneet näissä maissa sen, että EUn kohesiomäärärahoja on käytetty eniten nykyisellä ohjelmakaudella ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tukeaksemme muita rinnakkaistoimia, joihin ne haluavat ryhtyä varmistaakseen juomaveden saannin erityisesti kaikkein heikoimmille väestöryhmille. Pitäisikö minun vastata myös edustaja Kadenpahin kysymykseen? Kyllä. Hänen kysymyksensä liittyi tapaan, jolla ehdotuksemme vastaa Euroopan kansalaisaloitteeseen Right to Water ja miksi me emme mene niin pitkälle kuin että antaisimme taatun oikeuden veden saantiin kaikille Euroopan unionin kansalaisille. On totta, että 13 artiklassa puhutaan jäsenvaltioiden velvollisuudesta parantaa vedensaantia kaikille ja se velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan vedensaannin heikoille ja marginalisoidulle väestöryhmille. Miksi näin? Koska me tässä liikumme alueella, joka on tunnustettu jo voimakkaasti poliittisena oikeutena eh, esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa, josta hallitusta ja valtionpäämiehet, Euroopan parlamentti ja komissio sopivat viime vuoden marraskuussa Göteborgissa, joten tämä on asia, jonka pitäisi toteutua kaikkien kansalaisten kohdalla. Samanaikaisesti olemme sitä mieltä, että äh, ei ole sopivaa, että tällainen tarkka väline, kuten juomavesidirektiivi, ottaisi käyttöön oikeuden, jolla on melkeinpä perusoikeusluonne. Sen sijaan tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa sitä, mikä nyt jo on olemassa. Ja lisäksi direktiivi on paljon käytännönläheisempi ratkaisu, koska kuten tiedätte, artikla on rakennettu niin, että se velvoittaa jäsenvaltiot kartoittamaan ja konkreettisesti tunnistamaan, ketkä ovat ne kansalaiset, joilla ei vielä tänä päivänä ole pääsyä veteen ja mihin toimiin pitäisi ryhtyä. Ja vaikka me siis paperilla olleet ehkä niin kunnianhimoisia, niin kun ajatellaan näitä käytännön toimia ja sitä, miten poliittiset päätöksentekijät voivat keskustella siitä, tekevätkö jäsenvaltiot riittävästi, niin me olemme kyllä tähän säädökseen laittaneet kaikki ainesosat, jotta voimme olla hyvin tarkkoja tässä asiassa. Toivottavasti tämä vastaa pyyntöönne. Sitten oli kai vielä viimeinen kysymys edustaja Palmerilta. Meillä on varmaan vielä muutama kysymys. Mutta näistä kolmesta nyt minun pitää ehkä kysyä jotain. Herra Palmer. Äh, Kiitos. Mm, enpä tiedä, vakuuttavatko nämä vastaukset minua oikein. Tämä artikla on yksi kaikista tärkeimmistä tässä asiakirjassa. Siinä mennään asian ytimeen. Olemmeko me vakavissamme, kun puhumme siitä, että ihmiset voivat äh, toteuttaa perusoikeuksiaan myös juomaveden osalta. Artikla 3, 13 vaatimuksethan voitaisiin täyttää jäsenvaltioissa ja tällä tavalla käytännössä jäsenvaltiot voisivat toimia niin, että eivät tekisi yhtään mitään parantaakseen veden saantia näiden väestöryhmien osalta. Toki voidaan informoida ihmisiä, että, että heillä ei ole mahdollisuutta saada vettä. Useinhan ihmiset tämän jo tietävätkin. Ja veden saatavuutta voidaan jollakin tavalla parantaa, mutta aivan käytännön tasolla mikään ei oikeastaan muutu kyseisen henkilön kannalta, onpa hän sitten pakolainen maahanmuuttaja, koditon tai johonkin muuhun syrjäytyneeseen väestöryhmään kuuluva henkilö. Ymmärrän totta kai, että toissijaisuusperiaate on tärkeä ja ymmärrän sen, että jäsen valtiot tarvitsevat tiettyä harkintavaltaa teidän sanoja lainataksenne. Mutta jos on koditon vaikkapa Brysselin tai Pariisin tai Lontoon kaduilla, eikä voi saada puhdasta juomavettä käyttöönsä, niin ei olosuhteissa ole mitään harkinnanvaraa. Olen tämän artiklan sanamuodosta huolissani. Eli on epäselvyyttä sen suhteen, mitä tarkoitetaan syrjäytyneellä henkilöllä, yksilöllä. Olen oman tulkintani mukaan huolissani myös komission toimintasuunnitelmista, koska kaikki toimethan voitaisiin toteuttaa jäsenvaltion toimesta, mutta tällainen henkilö ja hänen tilanteensa ei muutu tässä piirun vertaa. Well. Mrs. Manfredi, if you want to refer to... Rouva Manfredi, haluaisitteko vastata herra Palmerin kommentteihin? Öm, kiitos puheenjohtaja jälleen. Aivan täysin ymmärrän edustajan pohdinnan ää, ähm, turhautumisen ja hänen tunteensa, jotka hän tässä hyvin ilmaisi ja joita kovasti kyllä itsekin sympatiseeraan, mutta kun luen tätä tekstiä, niin minun mielestäni me osumme tässä naulan kantaan ja hyvin tasapainoisella tavalla, kun nyt yhteislainsäätäjät toimivat. En tiedä, oletteko kunnianhimoisempia vai vielä vähemmän kunnianhimoisempia. Minä toivon, että te saatte neuvoston ajettua kun, kohti kunnianhimoisempaa suuntaa ja lopputulosta, mutta minun mielestäni tämä on varsin konkreettinen jo tämä meidänkin ehdotuksemme. Ensinnäkin, kun puhutaan veden saatavuutta, kaikille. Kansalaisena haluaisin todella tietää, että jäsenvaltioiden täytyy ensinnäkin löytää, tunnistaa ne kansalaiset, joilla ei ole juomaveden saatavuutta, mutta myös toimia. Eli jäsenvaltioiden täytyy kertoa meille raportoinnin kautta, ja näin saamme tilastoja ja ihan konkreettista dataa, joita voidaan sitten käyttää poliittisen päätöksenteon pohjana. Eli veden saatavuuden parantaminen näille ihmisille ja tiedottaminen mahdollisuuksista päästä osaksi äh, vesiverkkoa, niin en tiedä, onko millään jäsenvaltiolla tällä hetkellä minkäännäköistä yhteyttä kodittomiin äh, ja, ja, ja otetaanko heihin minkäännäköistä yhteyttä äh, siitä, että, että miten heidän veden saatavuutta voitaisiin parantaa. Eli me pyydämme jäsenvaltioita valtioita käynnistämään kampanjoita ja rohkaisemaan veden tarjontaa myös julkisissa rakennuksissa, virastorakennuksissa ja sitten tässä artiklassa, kun todetaan, että jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen se, että syrjäytyneet ja haavoittuvassa olevat, asemassa olevat ryhmät saavat juomavettä. Ja jos näin ei ole, niin sitten jäsenvaltioiden täytyy ilmoittaa heille sen veden laadusta, jota he käyttävät, ja ryhtyä varotoimiin, jotta haittaa ihmisten terveydelle ei synny ehkä jos tämä tuntuu utopistiselta, niin tämä liittyy myös artiklaan 16, joka on ihan avainartiklamme, joka liittyy oikeuden toteutumiseen ja saatavuuteen. Eli kun puhutaan laillisista henkilöistä tai heidän yhdistyksistään, jotka tekevät jo erittäin kunnioitettavaa työtä auttaakseen esimerkiksi kodittomien pakolaisten vähemmistöjen tilanteessa niin, että nämä vähemmistöt voivat sitten myös vaatia penätä oikeuksiaan. Eli en minä tässä väitä, että meillä on täydellinen ratkaisu tässä nyt käsissämme, mutta mielestäni joka tapauksessa tässä on merkittävä ensiaskel kohti aiheen käsittelyä aiheen, joka ansaitsee meidän kaikkien huomion ja meidän kaikkien edun mukaista on se, että saamme lainsäädäntöehdotuksen, joka on suhteellinen ja samalla suojelee kansalaisia ja huolehtii heidän tarpeistaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten meillä on enää kaksi kysymystä jäljellä. Yksi herra Palmerilta, joka liittyy 14 artiklaan kansalaisille tiedottamiseen. Ja sitten edustaja Kaadenpahilta liittyen kaksi liitteeseen tutkimusten tutkimusten määrä tai kuinka usein niitä järjestetään. Rova Manfredi, te teette kyllä erittäin hyvää työtä. No teidän täytyy antaa minulle paljon juomavettä, jotta selviän tästä. No sitä meillä on, sanoo puheenjohtaja. Kun voitte, niin voitte vastata. every time I try to sum up the crowd. Aina kun yritän tehdä yhteen, vedon niin sitten syntyykin jokin pieni katkos ikään kuin tässä tiedonvälityksessä. Nyt kyse on siitä, että haluttaisiin saada aikaiseksi parempaa harmonisaatiota siihen, miten jäsenvaltiot informoivat kuluttajiaan. Tässä kyseenalaistetaan hieman sitä, Onko uudelleen laadinta mennyt siihen suuntaan, että harmonisoitaisiin mm, ihmisille annettuja tietoja? Tässä toki esimerkiksi nettisivujen tai verkkotiedotuksen päivittäminen, johon viitataan artiklassa 14, jätetään jäsenvaltioiden valittavaksi. Me emme siis ennakoisi sitä, haluavatko jäsenvaltiot delegoida nämä asiat esimerkiksi veden toimittajille. Useinhan veden toimittajat ovat pitkälti hallituksen sidoksissa, joskus esimerkiksi terveysministeriö toteuttaa omat nettisivunsa. Emme mene aivan näin yksityiskohtaiselle hallinnon tasolle tässä kysymyksessä. On kuitenkin aika hyvän tasoistakin harmonisointia tapahtunut, koska kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä neljä määrättävät tiedot on tarjottava ihmiselle. Eli nämä tiedot ovat samat kautta linjan kaikissa jäsenvaltioissa. Artiklassa 14 on myös mahdollisuus luonnollisesti. Kyse on myös neuvotteluista teidän ja neuvoston kollegoiden kesken täsmentää vielä sitä muotoa, jossa tiedot tulee tarjota verkossa. Olemme valmiita tekemään lisätietoja, jos katsotte, että lisätietoja vielä tarvitaan. Olen varmaankin vastannut jo edelliseen kysymykseen. Siinä kyse oli siitä, että emme halua digitaalisen kuilun kasvavan. Kyse on viestintäväylistä ja siitä, että paperi on säilyttänyt asemansa yhteiskunnissamme edelleenkin. Questions? No, so you can move to that. Kysymyksiä? Ei. No sitten voitte siirtyä seuraavaan. Kiitos oikein paljon vastauksena edustaja Kadenbachin kysymykseen. joka liittyy siihen, komissio riittävästi ottanut huomioon sen tosiseikan, että tutkimusten tiheys, jota tässä uudelleenarvioinnissa käytämme, aiheuttaisi lisää kustannuksia vesilaitoksille, tietysti pienille. Nyt sanon ihan selvästi, tämä tarkastusten tiheyden lisääminen liittyy WHOn kollegojen kanssa tehtyyn hyvään yhteistyöhön. He suosittivat meillä tekemään paljon enemmän. Te tiedätte, että mikrobi indikaattoreista on jo direktiivi olemassa ja parametrit on noudatettava, mutta arvio on osoittanut, että tällä alueella teemme usein vähän liian vähän ja liian myöhään, joten THO sanoi meille, että on varmistettava, että vesilaitokset tekevät tarkastuksia paljon useammin ja siksi jopa pienten vesilaitosten pitäisi tehdä tämä tarkistus vähintään kymmenen kertaa vuodessa. Tämä oli suositus. Kun on kyse erittäin suorista vesilaitoksista, niin silloin tarkastuksia pitäisi tehdä päivittäin on kyse eh, potentiaalisesti hyvin haitallisista aineista ja parametreista, joita on kunnioitettava. Me huomioimme tämän valiokunnan kommentit. Eh, monet ovat tästä asiasta kiinnostuneita. Tämä on aihe, josta on keskusteltava enemmän ja se, että löydetään oikea tasapaino terveyden suojan välillä ja sen välillä, ettei synny liikaa hallinnollista taakkaa, on löydettävä, emmekä halua lisätä taakkaa liiaksi. Siihen liittyy lisäkysymys. Edustaja kysyy meiltä, tiedämmekö sen, että on mekanismi, jonka avulla Mä tehdä kolme vuoden tutkimusaineista, jotka saattavat aiheuttaa liiallisia kustannuksia. Tässä on kyse tietyistä parametreista. Hän mainitsee äh, kloridin äh, ja UV äh, puhdistuksen muun muassa. Ja sitten mikrosystinen Tämä on luonnollisesti hyvin harvoin tapahtuva. Tämä liittyy tähän ehdotuksen ar- äh, arkkitehtuuriin, joka sanoo, että pitäisi riskiin perustuva mm, lähestymistapa on huomioitava tietyt potentiaalisesti äh, haitalliset aineet paikallisissa vedenottopaikoissa. Jos sillä alueella, josta vedenotto on, niin tätä ainetta ei ole, niin silloin veden laitoksen ei tarvitse tätä kolmen vuoden valvontaa harjoittaa. Tässä halutaan olla kattavia silloin, kun päätetään joku tietty paikka valita vedenottamoksi, niin silloin täytyy varmistaa kaikki mahdolliset kysymykset, tehtävä laaja riskinanalyysi, mutta jos tuota ainetta ei siellä ole, niin silloin sitä ei tarvitse enää valvoa. Tämä on itsestään selvää. Sitten kysymykset, lisäkysymykset liittyen Tämä liittyy jälleen tähän kokeiden taajuuteen. Siis lisäkysymyksetkin liittyvät äh, tarkastusten tiheyteen ja sen lisäksi mitä juuri sanoin, voin ainoastaan täydentää tätä sanomalla, että kuten tiedätte, tässä ehdotuksessa me sanomme, että on kolme mikrobiologista ydinparametreja, jotka on aina tarkastettava joka tapauksessa ja joka vaiheessa. Ne ovat ne, jotka meidän mielestämme ovat kaikkein vaarallisimmat ja siinä pitäisi käyttää tällaista nollariskiperiaatetta. Muissa kysymyksissä nämä aineet, jotka ovat liitteessä, on nähtävä yhdessä tämän riskiarviointilähestymistavan kanssa. Olemme sitä mieltä, että jotkut laskelmat, joita tulee joiltakin sidosryhmiltä, jotka sanovat, että kustannukset vesilaitokselle nousivat useilta tuhansilla euroilla, jopa 2000 euroa per, 20 000 euroa per vuosi, tuntuu liioitellulta, koska näissä laskelmissa ei ole otettu riittävästi huomioon kaikkia niitä säästöjä, joita odotamme saavamme järjestelmästä, joka äh, kehittyy askel askeleelta paremmaksi ja toivottavasti myös digitaalisemmaksi, niin että meillä on paljon nopeampia sensoreita, ja tällä tavoin voimme vähentää myös raportointivelvoitteita jäsenvaltioille Vesilaitoksille on joustavuutta mukana tässä, jotta eh, niiden ei tarvitse valvoa aineita, joita ei ole eh, tunnistettu riskinarviointimenettelyn mukaisesti, joten meidän mielestämme tämä ehdotus luo hyvän tasapainon eikä liiallista hallinnollista taakkaa. Kiitoksia. Edustaja Kadenbach, haluaisitteko reagoida? Uh, Voimme varmaan palata tähän yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Ymmärrän osan selityksestänne, mutta kun puhutaan luokittelusta, ää, veden tarjoajan luokittelusta 50 000 kansalaista, vaikuttaa kyllä minun mielestäni aika alhaiselta. Minulla olisi aika paljon seurantakysymyksiä, lisäkysymyksiä, mutta ehkäpä palaamme tähän sitten myöhemmin. Kuten että meillä varmasti on mahdollisuus keskustella tästä aiheesta lisää. Rova Manfredi, todella arvostamme osallistumistanne tähän kokoukseen. Tervetuloa siis tähän valiokuntaamme ja toivon ja tiedän, että tulemme näkemään teidät uudelleen. Kiitoksia tästä päivästä ja kaikkia hyvää. Hyvät kollegat, tähän päättyy aamukokouksemme ja Tapaamme 14.3. Tapaamme 15.30, kun meillä on äänestykset. Hyvää lounastaukoa.